Good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat. Aloitamme päivän kokouksen, teollisuusvaliokunnan kokouksen. Toivotan kaikki kollegat tervetulleeksi ja tulkit. Ensiksi Rava Sartori ilmoittaa poissaolostaan. Hän pyysi minua toimimaan sijaisenaan tässä johdantavaiheessa. Tämä on kunnia. Eli vaihtelimme Tsekin ja Italian välillä tänään. tänään. Meillä on siis hyvin kansainvälinen kokous. Ja koska on yksi viimeistä kokouksesta kenties ihan, viha, ihan viimeinen nettilainen on poikkeuksellinen. Ensiksi esityslistan hyväksyminen. Olemme kaikki saaneet hyväksynnän ää, äh, esityslistan, ja jos kommentteja ei ole, voimme hyväksyä esityslistan. Puheenjohtajan tiedonannot. Minulla on muutama tiedonanto. Ne ovat pikemminkin teknisiä luonteeltaan. Haluaisin kertoa teille muutamasta asiasta. Esityslista on muuttunut hitusen, koska huomisen iltapäiväistunta on peruutettu, eli huomenna 18. maaliskuuta valiokunnalla ei ole kokousta. Seuraavaksi uudet äänestyssäännöt ovat astuneet voimaan. Ne astuvat voimaan kymmenes päivä. Ne ovat tänään ja huomenna voimassa, eli huomisen äänestys tapahtuu uusien sääntöjen mukaan. Kaikki loppuäänestykset ja lainsäädäntöpäätöslauselma äänestykset tulevat aina olemaan nimenhuutoäänestyksiä. Eli nimenhuutoäänestyksiä ja elektronisia äänestyksiä. Siinä tiedonannot. Eli huomenna kaikki loppuäänestykset ovat elektronisia. Sitten vielä yksi tiedonanto. Kokouksen jälkeen pyydän teitä olemaan jättämättä mitään henkilökohtaista omaisuutta paikalle koska täällä tulee olemaan alderyhmäkokous. Eli älkää jättäkö tänne mitään hu- huomiseksi. Ja vielä huomenna kello 10, juuri ennen äänestyksiä, valiokuntaa kuvataan. Täällä on valokuvaaja. Meillä on sen jälkeen historiallista näyttöä siitä, että olemme työskennelle täällä. Meistä otetaan ryhmäkuva. Ja jos teitä kiinnostaa, myös henkilömuotokuvia voidaan ottaa. Tällaisen tiedon olen saanut, mutta Rekodas on juuri kertonut, että teidän täytyy olla hyvin valmistautuneita kuvaukseen. Naisille ehkä ihan luonnollinen, mutta miehelle vähemmän totunainen asia, joten ottakaa hymy mukaan. Kolmanneksi esityslistalla on viime kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen tarkalleen sanoen 22. ja 3. tammikuuta kokouksien ja 12.13. helmikuuta kokouksien pöytäkirjan hyväksyminen. Nämä pöytäkirjat on teille jaettu muiden asiakirjojen muassa. Ja jollei mitään huomioita tai täydentäviä tietoja tulee, katsotaan pöytäkirja hyväksytyksi. Ja ne julkaistaan sellaisenaan. Tässä teknisiä asioita. Se siitä. Nyt voimme siirtää neljänteen kohtaan, joka on ensimmäinen yhdyslistan varsinainen työkohta ja siinä käsittelemme tarkistuksia ydinturvallisuusdirektiiviin. Tähän mennessä meillä on 215 tarkistusta. Meillä on kompromissitarkistuksia seitsemästä aiheesta. Olemme, olemme varanneet tunnin keskustelua varten. Antaisin puheenvuoron esittelen Romana Jordanille, jotta että aikaa riittää tarkistusten käsittelyyn. Niitä on työstetty kovasti tarkistusten valtavan määrä vuoksi. Puheenvuoro on sinun. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Niin, kuten totesitte, 215 tarkistusta on jätetty kattain ison kirjon asioita, mutta Aivan heti ensi kättelyssä minä toteaisin, että teemme erittäin hyvässä työilmapiirissä työtä varjosittelijöiden kanssa, toisin sanoen, mitä sitten olemmekin valmistelleet, niin kaikki on päätynyt seitsemän kompromissitarkistukseen. Minä toivon, että kaikki, kaikille jää jotain käteen kompromisseista. Totta kai aina jotain häviääkin, mutta se on aina sopuratkaisujen filosofiaa. Yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että ihan hyvä tapa tässä on löytynyt päivittää tätä nykyistä ydinturvallisuusdirektiiviä. A kompromissi liittyy siihen, miten määritellään kohtuullisesti saavutettavissa oleva, nyt se on enemmänkin käytännössä toteutettavissa oleva, se on termi, jota käytetään ydinturvallisuudessa yli malkaan. Tämä on näin tarkempi muotoilu näiltä osin. Sitten kakkoskompromissi liittyy avoimuuteen, tässä kompromississa lisäämme säännöksiä liittyen ajanmukaiseen tiedottamisen myös yleisölle. Tässä kompromississa on myös vaatimus tiedottaa yleisölle kattaen kaikki merkittävä tieto. Siis myös mukaan lukien tilaus Tähän on lisätty myös Orhusin yleissopimus, jonka Euroopan unioni ratifioivi, ei toki Euroatom, tiedämme sen, mutta kuitenkin Orhusin yleissopimus on tässäkin tärkeässä asemassa. Sitten kaksi kompromissia, kolmonen ja nelonen, jotka liittyvät turvatavoitteisiin. Tässä mielestäni löytyi tarkempi sanamuotoilu jotakuinkin on kyse teknisistä yksityiskohdista. Coffee, please. Compromise. Viitos kompromissi liittyy kausittaisiin tarkastuksiin luvanhaltijoiden osalta. Nämä tarkastukset olivat jo nykyisessäkin direktiivissä vaatimuksena – Tähän on lisätty se, että kaikki ne toimenpiteet, joita ydinturvallisuudesta säätelevä viranomainen vaatii, niin että sitten ne täytyy täytäntöön panna ennen kuin annetaan mitään elinkaarilupia. Kuutos kompromissi liittyy hätäjärjestelyihin paikan päällä. Niitä täytyy säännöllisesti päivittää eli ainakin kahdeksan vuoden välein. Sitten vielä, vieläkin peräti kompromissi, joka liittyy vertaisarviointeihin. Vertaisarvioit on kahden tyyppisiä. Ensinnäkin arvioidaan lainsäädäntöpuitteita ja siihen liittyviä kysymyksiä. Toiseksi aihekohtainen vertaisarviointi. Tähän ei löytynyt mitään yhteisymmärrystä. Meillä on kaksi kompromissitarkistusta, 7a ja 7b. 7a on kansanpuolen SDn alle ja Virten allekirjoittama ja sitten b EKRn EFDn allekirjoittama. Aika paljon siinä on yhteistäkin tekstiä molemmissa tarkistuksissa. Tärkeintä mielestäni tässä on, että me kaikki sovimme siitä, että Euroopan unionin komission rooli pitäisi olla vahvempi. Me sovimme, että komission vahvempi rooli voitaisiin määritellä ensrekin puitteissa, siis Euroopan ydinturvallisuudesta vastaavien viranomaisten ryhmä. Seitsemän aassa on ehkä annettu komissiolla vähän vahvempi rooli siinä tapauksessa, että ensrenke ei löytäisi mitään aihetta ku, kuusi vuosittain tehtäville vertaisarvioinnille. Siinä tapauksessa todetaan, että komissio voisi määritellä aiheen. 7b puolestaan ei komissiolle annettu ollenkaan tällaista tehtävää. Kertoisin teille myös, että aion esittää kolmea suullista tarkistusta kompromissitarkistusten pohjalta. Me kävimme läpi johdantason kappaleet. Kolmessa niistä minun mielestäni meidän pitäisi selkeyttää myös Ensrekin roolia. Eli suullisesti esittäisin jotain lisäystä tuossa kappaleesi Ensrikin rooliin liittyen. Me keskustelimme myös oikeusperustasta, pyysin lausuntoa jurivaliokunnasta. Vaikuttaa siltä, että he hyväksyvät sen 20. maaliskuuta, ei, siis ennen meidän äänestystä. Mutta minä toivoisin kollegat, että me kuitenkin noudatamme nykyisiä lainsäädäntöpuitteita, jotka nyt ovat voimassa Euroopan unionissa. Voi olla, että kaikki eivät sitä hyväksy, mutta SEUTn mukaan Euratom-sopimuksen mukaankin on erittäin tärkeää, että nyt Euratom oikeusperusta olisi se oikea oikeusperusta henkilökohtaisesti. Totta kai olen samaa mieltä siitäkin, että meidän täytyy aina taistella sen puolesta, että Euroopan parlamentilla olisi suurempi osa. Lopuksi vielä yksi asia. Riippuen sitten, miksi direktiivi muotoutui äänestyksemmekin, mutta kuitenkin nyt jouduttiin muuttamaan äänestystä täysistunnossa huhtikuu kakkosesta huhtikuu ykköseen. Eli toivon ainakin, että äänestetään se silloin, että tämä voidaan lyödä lukkoon Eli tästä ehdotuksesta äänestettäisiin 3. huhtikuuta. Um, again I would like to thank our secretariat. Kiitos vielä sihteeristölle ja myös kaikille kollegoille hyvästä yhteistyöstä, keskustelusta. Odotan mielenkiinnolla teidän kommenttejanne liittyen kompromisseihin. Děkuji Kiitos, Rova Jordan. Ja nyt voimme aloittaa keskustelun. Ensiksi antaisin puheenvuoron varjoesittelijöille, koska he ovat ottaneet osaa monimutkaisiin keskusteluihin tukusta tarkistuksia. Ensiksi Korea de Campos. Kiitos, puheenjohtaja. Aivan ensin äh, kiitän teitä luonnollisesti siitä, että johdatte täällä kokousta tänään ja luonnollisesti kiitän myös Romana Jordania, joka on esittelijänä tehnyt aivan erinomaista työtä. keskusteluissamme ja kokoontumisissamme on ollut hyvin avoin yhteistyön ilmapiiri ja rouva esittelijä on saanut aikaan erittäin tasapainoisen esityksen komission ehdotuksen pohjalta. Direktiivin uudelleen tarkastelu on tarpeen ja no oikeastaan voidaan todeta, että tämä on nyt ensimmäinen laajamittaisempi aloite Fukushiman jälkeen reaktiot tuon järkyttävän onnettomuuden jälkeen on nyt otettava huomioon lainsäädännössämme, kun halutaan parantaa ydinturvallisuutta Euroopan unionissa. Ja tämä direktiiviehdotus ei nyt ole niin kunnianhimoinen kuin mitä se olisi voinut olla. Mutta on tässä nyt kuitenkin askel eteenpäin otettu. Ja tämä alahan on sellainen, että kansalliset äh, intressit äh, voivat äh, olla jossain määrin ristiriidassa keskenään, on edistyksellisempiä jäsenvaltioita ja vähemmän edistyksellisiä. Jotkut vaativat tiukempia turvatoimia kuin toiset ydinlaitoksiin ja näin kun näitä mielipiteitä on hyvin erilaisia jäsenvaltioissa, niin tämä luonnollisesti heijastuu myös mielipiteiden kirjon täällä Euroopan parlamentissa. Me todella neuvotteluissa me saimme sitten aikaan yhteensä kahdeksan kompromissiehdotusta. Meidän mielestämme ne ovat tasapainoisia kompromisseja ja PS-ryhmä pyrki kaikin tavoin ottamaan huomioon turvallisuusnäkökohdat ja säilyttämään ne komission ehdotuksen tasolla tai parantamaan niitä. Ja tähän asiaan tietenkin liittyy sitten kansallisten sääntelijöiden itsenäisyys ja rooli. Ja vertaisarviointi on meidän mielestämme äärimmäisen käytännöllinen väline Mm, väline, jota todella voidaan tässä käyttää ja toteuttaa, kun otetaan huomioon yhtäältä kansallisilta toisaalta yhteiset eurooppalaiset intressit. Komissio koordinoi mm, eri kansallisia mm, suunnitelmia ja me tuemme myös suositusta muuttaa tämän direktiivin oikeusperustaa, siis äh, siirtymä Euratomista Lissabonin sopimukseen, koska näin Euroopan parlamentti voi yhteislainsäätäjänä kantaa roolinsa ja antaa merkittävän panoksen ydinturvallisuuden sekä kansanterveyden puolesta. Niin kuin esittelijäkin tuossa totesi, Mm, meillekin äh, ryhmässämme sopii se, että tässä vaiheessa on ehkä pakko äh, lähteä tuosta juuri Euratom oikeusperustasta kuitenkin liikkeelle. Haluan vielä kiittää esittelijää erinomaisesta yhteistyöstä ja voin todeta, että meillä SD-ryhmällä ei ole mitään syytä olla hyväksymättä tätä ehdotusta. Kiitos. Kiitos. Paljon kiitoksia. Hänelle kampas. Koska kaikki varjoesittelijät eivät ole paikalla, sallin, että puhun itse, koska minulla on nyt kaksi hattua päällä. Haluaisin yhtyä kaikkiin kollegoihin, jotka ovat onnitelleet esittelijä. Asia on hyvin monimutkainen. Mielipiteet ovat menneet monesti ristiin. Kollegoilla, kuten jäsenvaltiollakin, on eri näkemyksiä ydinvoimaloista – ja niiden turvallisuudesta. Joten kompromissien löytäminen ei ole ollut helppoa. On siis ymmärrettävää, että Fukushimaan onnettomuuden jälkeen keskustelu ydinturvallisuudesta on käynyt kuumana ja nykydirektiivistä ei ole helppo antaa mielipideitä, joten arvostan Rova Jordanin työtä kovasti. Hän on pyrkinyt löytämään ratkaisuja, vaikka mielipiteet ovat vaihtu, vaihdelleetkin. Joten on hyvä, että hän on päätynyt kompromissitarkistuksiin. Oman ryhmäni näkökulmasta on ratkaisevaa säilyttää kansallisten valvontaviranomaisten itsenäisyys. Niiden on oltava sekä itsenäisiä että osaavia. ECRlle valvontaviranomaisten itsenäisyys on tärkeää. Kuten ensimmäiseen kompromissin suhteen olen samaa mieltä esittelijän kanssa, en nähdä näe ongelmia. Näistä vertaisarvioinneista me kuitenkin olemme eri mieltä. meidän mielestä komission pitäisi olla tuomarin asemassa, jos näin sanotaan. Tärkeää on, että kansalliset valvontaviranomaiset ovat itsenäisiä. Niiden mielipiteitä ja arvioita pitäisi käyttää Eli meille tärkeintä on tiedonkulku Ensregin puitteissa. Siksi meillä onkin ryhmältämme toisenlainen tarkistus, joka se oman kantamme. Meillä on tarkistukset 7a ja 7b. Ja kummastakin äänestetään huomenna. Tässä tässä kysymyksessä emme ole kyenneet lähentämään mielipiteitämme. Ja olemme päättäneet tehdä kaksi tarkistusta ryhmän nimissä. Kiittäisin vielä esittelijää Rova Jordania kärsivällisyydestä ja kompromissikyvystä. Toivon, että huomenna onnistumme löytämään kohtuullisen ratkaisun parlamentille, joten kiitos. Tämä oli siis mielipiteeni varjoesittelijänä. Muita varjoesittelijöitä en näkään. Joten voimme avata keskustelun kokonaisuudessaan. Rova Grostet. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Todellakin kyse on erityisen tärkeästä arkaluontoisestakin asiasta. Minäkin haluaisin kiittää meidän esittelijäämme. Nimittäin työ on ollut hyvin mutkikasta, jotta voidaan huomioida kantoja, jotka voivat olla aika kaukana toisistaan, ainakin jossain kysymyksissä, jotka ovat keskeisiä tässä direktiiviä tarkistettaessa. Ensinnäkin toteaisin, että miten se on oikeusperustaan. Se on tullut vastaan usein, ainakin niin kauan kuin minä olen ollut parlamentissa. Se tulee vastaan kaikissa mietinnöissä, jotka liittyvät ydinturvaan ja ydinenergiaan. Minä olen ainakin sitä mieltä, että meidän täytyy ennen kaikkea säilyttää Euratom oikeusperusta. Minusta vaikuttaisi aika riskaavelilta ruveta avaamaan uudelleen tätä keskustelua. Nimittäin se johtaisi pitkään raskaaseen prosessiin niin, että tarvitaan hallitusvälinen konferenssi, yksimielisyyttä tarvittaisiin ja varsinkaan pitäisi käsitellä sitä, kun tätä direktiiviä tarkistetaan. Toiseksi avoimuuteen liittyen, niin totta kai olemme tästä kaikki samaa mieltä, että avoimuutta tarvitaan. Olen kiitollinenkin näistä ehdotuksista, jotka haluavat lisätä avoimuutta suhteessa kansalaisiin. Meidän täytyy vastata heidän odotuksiinsa, huoliinsa, palauttaa luottamusta ydinenergiaan, kun se on niin tärkeää energiariippumattomuuden kannalta, jos ajatellaan päästään eroon hiilestä myös energiassa. Ja tähän asti ydinvoima on niin kauan kärsinyt huonosta viestinnästä, huonosta imagosta. Varsinkin, että julkiset viranomaiset ja ala ovat olleet vähän hämärän peitossa. On siis hyvä, että avoimuus tarvitaan askeleet eteenpäin. Kolmanneksi kysymys, jonka ottaisin esille, liittyy nimenomaan komission ja kansallisten viranomaisten toimivallan jakoon. Siitä olen samaa mieltä puheenjohtajan kanssa. Mitä tästä nyt on opittu Fukushiman jäljiltäkin, niin ainakin, että sääntelijällä ei ole ollut riittävästi valtaa ajatellen ydinvoimatuottoja niin, että voisi esittää omia näkemyksiään ydinturvan osalta ja harjoittaa tiukasta valvontaa. Siksi minä tuenkin näitä tarkistuksia, jotka vahvistavat nimenomaan turvallisuusviranomaisten ja kansallisturvallisuusviranomaisten riippumattomuutta. On todellakin välttämätöntä antaa kansalliselle turvallisuusviranomaisille oikeudellisia, rahoituksellisia keinoja suhteessa muihin julkisiin viranomaisiin tai muihin eh, intressiryhmiin. Siksi olen vähän huolissani tietyistä tarkistuksista, mukaan lukien myös kompromissi 7a. Se entäisi jopa kokonaan veisi vastuun kansallisilta turvaviranomaisilta ja se annettaisiin komissiolle puolestaan. Muistan, että 2013 maaliskuussa me toimitimme äänestyksen ja hyväksyimme päätöslauselman, joka liittyy riskiarviointeihin stressitesteihin. Ja me otimme oppia myös näistä testeistä, joita eurooppalainen ryhmä Enslek oli tehnyt nimenomaan yliturvakysymyksissä. Ja minusta vaikutti asianmukaiselta ja tärkeältä yhdenmukaista lähestymistapaa ydinturvallisuudessa Euroopan unionin mittakaavassa, niin että viedään standardia ylöspäin, korostaen nimenomaan kokemusten vaihtoa ja niiden vahvistamista niin, että käytetään myös vertaisarvioita yhä enemmän. Mutta, jotta tämä onnistuisi, meidän täytyy saada enemmän mukaan ensrek, käyttää tarvittaessa myös lisätieteellistä näyttöä, kuten moni tarkistus on peräänkuuluttanut. Siksi 7a sijaan, joka liikaantaa komissiolle valtaa, suosisin 7b, jonka myötä saataisiin ENSREC paremmin mukaan ydinturvallisuudessa. Minä puhuin tässä riippumattomuuden takaamisesta, no ei siitä sen enempää. Jos ajatellaan kansallisia turvallisuusviranomaisia, niin minun mielestäni heidän pitäisi olla tämän säädöksen keskiössä. Kaikki ne tarkistukset, jotka haluavat vahvistaa vertaisarviointeja, niin se olisi askel eteenpäin. Nyt on olennaista, että Ensrek saadaan myös mukaan kaikissa jäsenvaltioissa, myös kun on kyse aihekohtaisista arvioinneista, niin että seuranta on tehokasta, säilyttäen kuitenkin, mikä on myös olennaista, kansallisten turvallisuusviranomaisten riippumattomuus. Tämän verran minä halusin ottaa osaa tähän keskusteluun direktiivin tarkistamisesta. Kiitos. Děkuji. Dále se přihlásil do diskuze pan Kiitos. Sitten herra Vidal Quantras on pyytänyt puheenvuoroa. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan puolestani onnitella esittelijää, joka kuten aina on tehnyt erittäin hyvää työtä. Ja lisäksi hänellä on vielä lisäansiokin tällä kertaa tässä työssään, kun nyt olemme lainsäädäntökautemme loppuvaiheessa, niin työ, jota teemme näinä viime kuukausina, ikään kuin velvoittaa meitä toimimaan kiireessä usein. No tänään keskustelemme tarkistuksista ja on jo sovittu, että toi, äänestys toimitetaan huomenna. Mutta näin se on, jos nämä kes, liikkeen olevat asiat haluamme hoitaa päätökseen äh, vielä tämän kautemme aikana. Haluan ilmaista tukeni näille tarkistuksille, jotka tunnustavat sen merkittävän roolin, joka kansallisilla sääntelijöillä tulee olla, koska hehän äh, tuntevat myös teknisesti oman maansa ydinalan kaikkein parhaiten ja heidän tietotaitonsa on aivan välttämätöntä, jos haluamme saada aikaan parannuksia tässä hyvin tärkeässä aiheessa. Täysin keskeisen tärkeää, että sääntelijät saattavat toimia täysin riippumattomina ja että niillä on se mahdollisimman korkeatasoinen tietotaito, jota työhön vaaditaan. Näin ollen on vaarallista, jos näitä viranomaisia tai niiden johtoa valitaan ja nimitetään poliittisin kriteerein eikä tieteellisin ja teknisin kriteerein. Tämä on erittäin valitettavaa, jos näin on, koska sääntelyviranomaisen henkilöstön täytyy olla todella pätevää aina sieltä ruohonjuuritasolta aina terävimpään huippuun asti. Kaikkien sääntelyviranomaisen edustajien on oltava äärimmäisen päteviä. Heillä on oltava oikea koulutus ja kokemus työhönsä. No, me teimme tähän liittyen tarkistuksen, koska niin kuin totesin, tietyissä jäsenvaltioissa valintakriteerit ovat puhtaasti puoluepoliittiset näitä henkilöä nimitettäessä, ja se on kyllä suorastaan häpeällistä. Ydinenergian on aina tietynä ongelmana liittynyt yleinen mielipide, ja nyt tulisi vahvistaa eurooppalaista kattojärjestelmää ja tätä kautta parantaa suuren yleisön luottamusta sekä helpottaa näin ollen alan kehitystä ja näin voidaan estää demagoginen ja populistinen asian väärinkäyttö. On myös totta, että Euratom-sopimuksena on hyvin selkeä ja siinä todetaan, että kukin jäsenvaltio itse päättää energiaa energiastaan ja siitä, mikä osuus milläkin energialähteellä on. Ja tätä luonnollisesti on kunnioitettava myös jatkossa niin kuin tähänkin asti. Kyllä minä uskon, että tässä ollaan ihan valmiit samaan aikaan oikein hyvä tulos huomenna äänestyksessä ja rouva Jornan voi sitten huohtaa, koska hänen merkittävä panoksensa on nyt huolehtinut siitä, että tämä työ on niin laadukasta kuin vain odottaa saattaa. Kiitos. Rouva Kiitos puheenjohtaja. Fukushiman onnettomuus on saanut meidät tietoisiksi siitä, että turvallisuuden pitäisi olla etusijalla Euroopassa. Tästä syystä on esitettykin direktiivin tarkistamista. Meidän kollegamme on laatinut sen osalta mietinnän. Meidän täytyy tunnustaa se, että kaikki tärkein on kyllä huomioitu mietinnössä. Me haluamme tarkkaa seurantia ja valvontaa, että voidaan täysimittaisesti tarkistaa kaikki ydinvoimalat. Olemme myös todenneet, että meidän täytyy täysimittaisesti ja säännöllisesti suorittaa tarkistuksia niin, että voidaan varmistaa, että kaikki ydinvoimalat toimivat asianmukaisesti. Tämän lisäksi toteamme, että on toivottava, että kaikki valvontaviranomaiset kussakin jäsenvaltiossa ovat sellaisessa asemassa, eivät törmäisi eri menettelyissä ongelmiin. Vaikuttaa siltä, että me olemme nyt hyväksymässä tarkistuksia, jotka eivät välttämättä edes kovin järkeviä, vaan ehkä vain murentavat näiden viranomaisten työtä viemme pohjaa heidän asiantuntemukselta, ikään kuin me emme luottaisi siihen, että ne ovat riippumattomia jäsenvaltioissa. Ei, kyllä, meidän pitäisi antaa riittävästi toimivalta viranomaisille luottaa heihin, jotta he voisivat hoitaa tehtävänsä. Meidän ei pitäisi asettaa kyseenalaiseksi heidän uskottavuuttaan. François otti esille tärkeitä asioita. Nimittäin jatkossa me tarvitsemme yhdenmukaisempia määräyksiä jatkossa joiden avulla voidaan asettaa vähimmäistaso turvallisuudessa ydinvoimaloissa. Minä ainakin toivon, että voimme hyväksyä sellaisia määräyksiä, joka mahdollistaisi tämän. Minä olen sitä mieltä myös, että nyt on tullut korkea aika sille, että meidän ajatuksemme energiapaletista sisältäisi myös ydinvoimaa. Ei voida noin vain yksikantaa sanoa, että sitä ei hyväksytä. Meidän täytyy jotenkin myös selittää kansalaisillemme esimerkiksi mitkä ovat turvatoimet, miten voidaan turvata ydinvoima, teknisesti ensinnäkin puhuen, mutta näin saadaan myös energiahuollossa varmuutta sekä ajatellen teollisuutta ja yksittäisiä kansalaisiakin. Děkuji. Dále... Kiitos herra Bzesina seuraavaksi. Kiitos puheenvuorosta. Liittyisin niiden joukkoon, jotka ovat kiittäneet Rova Jordania työstään. Tehtävä on hyvin monimutkainen, koska energiaa teknologian sen käyttö ei jää meitä poliittisesti, ehkä vihreitä lukuun ottamatta. Jako on niiden jäsenmaiden kesken, jotka käyttävät ydinvoimaa sähkön tuottamiseen. Ja niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat sitä vastaan. Kannatan kaikkia toimia, jotka lisäävät säätelyviranomaisten itsenäisyyttä ja oikeuksia kannataan seurattavuuden lisäämistä. Ja ehkäpä jotain, jota kutsutaan absoluuttiseksi seurattavuudeksi. Mutta Mutta milloin on puhe komission valtaoikeuksista – Ja siksi kannatan tarkistusta 7b. Kollegat ovat tehneet hienoa työtä, kompromissi on hyvä, koska, koska yhtäältä ydinvoiman kannattajana en pidä kaikesta, mutta toisella puolella sanotaan, että tarkistus ei ole riittävän kunnianhimoinen. Tämä saa minut uskomaan siihen, että tästä tulee hyvä. Uskon, että huomenna Euroopalla on jälleen yksi hyödyllinen lainsäädännön pala. Kiitos sitten kollega Paska. Kiitos puheenjohtaja. Kollegat, minäkin haluan kiittää esittelijä Rova Jordania hänen tekemästään työstä, hyvin merkittävästä työstä, jonka hän on hoitanut äärimmäisen vastuullisella tavalla. Mielestäni meidän tulisi säilyttää Euratom oikeusperustana. Uskoakseni meidän tulee lainsäädäntötyömme tulevaisuudessakin hoitaa tältä pohjalta. Samoin katson, että kansallisten sääntelijöiden tulee olla mahdollisimman riippumattomia. Ja kun meillä on hyvin toimivat kansainväliset yhteiset säännöt sekä samalla kylliksi toimivaltaa kansallisilla sääntelijöillä ilman poliittista vaikutusta heihin, niin en usko, että oikeusperustan muuttaminen on tarpeen. Meidän tulee pohjata toimemme ennen kaikkea kansainvälisiin sääntöihin, jotka toimivat kaikkialla muuallakin kuin EU-ssa. Kiitos. Kiitos. Pohjallista on käyty läpi. Nyt antaisin puheenvuoron komissiolle. Herra Garibaan paikalle. Puheenvuoro on teidän. Uh, thank you very much, Mr. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Hyvät parlamentin jäsenet. Ensinnäkin toteaisin, että nyt käsillä oleva aihepiiri on saanut aika lailla tukea parlamentista. Komissio onkin erityisen iloinen siitä. Erityisesti korostaisin esittelijän tekemää työtä, jonka myötä on saatettu yksin aika eriäviäkin näkemyksiä. Näin on pystytty pääsemään 215 tarkistuksesta seitsemän tai kahdeksaan, riippuu nyt vähän miten listaa lukee. Haluaisin myös täydentää sitä, että päätöksenteon ajoitus on erityisen tärkeää. jotkut puheenvuoron pitäneet korostivatkin tätä, että tämä lainsäädäntö on hyvin tärkeä osa sitä vastausta, jota EU on antamassa Fukushiman jälkimainingeissa. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että tämä parlamentti ei seuraavaa ottaa kantaa työhön. Toisin sanoen voidaan saattaa tämä päätökseen mahdollisimman nopeasti kohtuu ehdoin Totta kai tämä saavutus on paljon esittelijän ansiota, mutta tietenkin keskeisesti läheisessä yhteistyössä varjoesittelijöiden kanssa, jotka ovat osoittaneet hyvin rakentavaa henkeä tässä asiassa. Lisäksi toteaisin, että mitä tulee tarkistuksiin, me olemme alustavasti tutustuneet niihin kaikkiin. Sanoisin, että noin yleisesti ottaen komissio voi täysin tai osin tukea tarkistuksia, joita on tehty. Tuskin on mikään yllätys, että mitä tulee 7a ja 7b valintaan, niin Euroopan unionin komissio kallistuisi vähän enemmän, jos näin voitaisiin sanoa, 7a puoleen. Mitä muuta keskustelua täällä on käyty useinkin tässä valiokunnassa liittyy oikeusperustaan tässä erotuksessa. Minä nyt haluaisin korostaa sitä, että me toki ymmärrämme parlamentin näkemykset aina kun on kyse oikeusperustasta Euratom-sopimuksen kohdalla, mutta mitä tulee nimenomaan tähän säädökseen, niin ottaisin esille pari seikkaa. Ensinnäkin 2002 Euroopan unionin tuomioistuin tuki ydinturvallisuudessa 31 ja Euroopan sopimusta oikeusperustaksi. Sen jälkeen tässä on korjattu direktiiviä, joka jo perustuu tiettyihin artikloihin Euroopan sopimuksessa Siksi oli aika luonnollinen valinta komission puolella, jotta olisimme olleet johdonmukaisia. No, mutta kuten totesinkin jo, esittelijät, se jo kävikin läpi kutakin tarkistusta. Korostaisin kuitenkin sitä, että me olemme erityisen tyytyväisiä siihen, että tämä keskeinen käsite, joka on tarkistuksen taustalla nimittäin säännellyn riippumattomuus, avoimuus ja ydinvoimaloiden korkeampi turvallisuus ovat kaikki saaneet tukea parlamentista. Kiitos. Děkuji. Kiitos. Nyt antaisin puheenvuoron esittelijälle yhteenvetoa varten. Thank you. Kiitos. Minullahan on täällä slovenian kielen tulkkauskin, joten nyt käytän oikeutta puhua äidinkieltä, niin unohdin sen tuossa alussa. Raspravo. Joten aivan ensiksi haluan aloittaa tuosta oikeusperustasta. Todellakaan en haluaisi, että oikeusperusta kysymys varjostaa seuraavaakin lainsäädäntökautta parlamentissa. Fukushiman katastrofihan tapahtui kautemme alussa ja kyllä me olemme tämän ydinturvallisuutta parantavan loppu tuleman velkaa kansalaisille. Kyllä meidän nyt täytyy Euroopan parlamentin tällä kaudella saada tämä asia pakettiin. Oikeusperusta kysymys on kysymys, joka ei saa lykätä tämän asian käsittelyä. Ehm, me emme hyväksy tässä kuitenkaan uutta direktiiviä, vaan teemme parannuksia vanhaan direktiiviin, joka on luotu Euratom-sopimuksen oikeusperustan pohjalta. Ja olen hyvin tyytyväinen siihen, että olemme esimerkiksi näissä avoimuussäännöissä saaneet aikaan yksimielisyyden ja samoin sen suhteen, että Ydin-energian alalla turvallisuuden on aina oltava kaikkein tärkein ohjenuora ja taloudellinen hyöty. Voiton tekeminen tulee vasta sitten sen jälkeen. Olen kaikkien niiden kanssa täysin samaa mieltä, jotka keskustelussa korostivat kansallisen sääntelijän riippumattomuuden sekä vakauden merkitystä. Ja minä ymmärrän tuon kompromissitarkistuksen 7a niin, että kansalliset sääntelyviranomaiset säilyttävät riippumattomuutensa ja niiden on mahdollista saada jopa lisää valtuuksia. Tämän lisäksi sitten komissio saa Entrekin puitteissa tiettyä toimivaltaa. Ja tämä lähestymistapa on mielestäni aivan oikea ajatellen jo stressitestejäkin ja niiden tulosten arviointia. Mielestäni on oikein hyvä, että nämä turvallisuustestit eivät suinkaan jää jäsenvaltioiden sisäiseksi asiaksi, vaan että ENSREC kokoontuu ja tarkastelee sitten yhdessä, komissio on tässä mukana, sitä, miten suosituksia ja parannuksia toteutetaan. Kumpi sitten meneekään äänestyksessä läpi 7a vai 7b, niin direktiiviehdotus mielestäni joka tapauksessa saa sen kautta parannusta. Itse pidän tätä 7a parempana. Kiitän vielä lämpimästi kaikkia hyvästä yhteistyöstä, tietenkin kaikkia varjoesittelijöitä, mutta haluan kiittää myös kaikkia jäsen, muita jäseniä sekä sihteeristöä Täytyy kyllä sanoa, että komissiokin on toiminut hyvin avoimesti. Kun meillä kysyttävää oli, saimme komissiolta aina välittömästi vastauksen. Joten kiitos tästä erinomaisesta yhteistyöstä. Kiitos kaikille kollegoille. Nyt päättyy myös pitkä vuoropuhelu esittelijän ja varjoesittelijöiden kesken. Kiitos kaikista kommentteista, Kuten herra Vidal Quandras totesi, meillä on aikataulun kanssa kiire. Äänestämme tästä mietinnöstä huomenna kello 10 jälkeen. Heti ryhmäkuvan jälkeen, eli ensin otetaan valokuva ja sitten käydään äänestämään. Voimmekin siirtyä seuraavaan esityslistan kohtaan. Ja siinä on Herra Tamilik Ristorin kanssa, joka on energiapääosaston uusi pääjohtaja Euroopan komissiossa. Joten pyytäisin herra Ristorin joukkoomme. Ještě jednou vítám. Tervetuloa vielä herra Ristori. Tervetuloa valiokuntamme kokoukseen. Teidän läsnäolonne täällä vaihdossa on kunnia, kunniaksi meille. Ja me keskustelemme energiasta laajasti, sillä kuten tiedätte, energia on puhuttava aihe valiokunnassamme tulevasta ajatellen. Se on hyvin tärkeä aihe Euroopan tulevaisuutta ajatellen. Ja kuten olemme vasta päätyneessä keskustelussa nähneet, asia ei ole helppo, koska kukin jäsenvaltio lähestyy energiamiksiään eri tavoin historiansa pohjalta. Joten herra pääjohtajan tehtävä ei ole helppoa. Olemme iloisia, että olette täällä ja odotamme mielipiteen vaihtoa kanssanne. Ja niinpä annankin puheenvuoro herra Ristorille keskustelun aloittamiseksi. Eli ensin johdata puheenvuoro ja sitten jäsenten kysymykset. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kiitos kutsusta, joka muuten osuu yksin myös erään ajankohtaisen asian kanssa, kuten totesittekin. Nimittäin, että uudet energiat olisivat politiikan keskiössä. Todellakin tämä pitää paikkansa Euroopassa, mutta kyllä kansainvälisestikin se pitää paikkansa noin geopolitiikkaa ajatellen. Haluaisinkin tämän alustukseni myötä korostaa ennen kaikkea kahta seikkaa. Ensinnäkin, mikä nyt muuttuu ja nopeasti, kun ajatellaan kansainvälisiä puitteita. Eurooppa joutuu myös energiassa ennakoimaan näitä tapahtumakulkuja. Toiseksi tämän pohjalta haluaisin korostaa myös tarvetta saada aikaan eurooppalaista energiapolitiikkaa, joka perustuisi oikean tasapainon, right balancein huomioiden kilpailukyvyn ja kestävyyden. Mikä nyt sitten on muuttumassa kansainvälisesti? Ja ensinnäkin lähteiden moninaistuminen, uusiutuvien energialähteiden edistyminen ei pelkästään Euroopassa, Aasiassakin tai Latinalaisessa Amerikassa, mutta myös jos ajatellaan öljyn ja kaasun eteenpäin menoa vähemmän perinteisessä muodossa, varsinkin Yhdysvalloissa, hinnan osalta vaikutus tai kilpailukyvyn kannalta vaikutus ei ole mikään vähäinen. Lisäksi on vahva kysyntää jatkuvasti. Ja tämä on vasta alkua, minä sanoisin, jos ajatellaan kolminkertaista vaikutusta. Ensinnäkin väestönkehitys yhä nopeammin väestö muuttuu. Jos ajatellaan viime tuhatluvun alussa oli vain noin miljardi ja sitten 60-luvulla 30, 3 miljardia, sitten 6 myöhemmin, nyt 7 ja kohta 9 miljardissa. Lisäksi jatkuva kaupungistuminen. Nyt maailman mittakaavassa maaseudulta väki menee kaupunkeihin ja nimenomaan kaupunkikeskuksiin. Ja energia, ruokahalu kasvaa kasvamistaan nelinkertaistunut. Ja sitten kolmanneksi myös tämä ihan valtavan nopea kehitys lukuisan keskiluokan osalta. Jos ajatellaan tulevia 20 vuotta, niin ehkä on kyse kahdesta kolmesta miljardista yksilöstä nykyisen päälle keskiluokassa, ennen kaikkea Aasiassa, Kiinassa, Intia, Aasia ylipäätään. Mutta myös latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa. Eli on nähtävissä valtava vaikutusta hintoihin siltäkin suunnalta ja hinnat varmasti energiasuot pysyvät korkeina. Sitten vielä lopuksi yksi osatekijä, joka ei johdu meistä pelkästään, vaan on tämän analyysin tulosta, nimittäin kasvava kilpailu geopoliittisesti eri poliittisten voimien kesken, jotta päästään käsiksi energialähteisiin. Tämä myös maapalloistumisen yhteydessä, kun markkinat yhä enemmän ovat maapalloistuneet. Aikaisin puhuttiin ainoastaan öljymarkkinoista, tänä päivänä yhä enemmän tämä on nähtävissä myös kaasun kohdalla. Kaksine vaikutuksineen ajatellaan luonnon äh, nestekaasua tai perinteistä kaasua. Siksi me tarvitsemmekin Eurooppaa, kun meillä on niin vähän omia lähteitä. Me tarvitsemme tasapainoista energiapolitiikkaa huomioiden kilpailukyvyn, kestävyyden ja tietenkin energiahuollon turvallisuus. Tähän liittyy tiettyjä suuntaviiviä mainitsisin 6 tai 7. Ensinnäkin meidän täytyy yhä nopeammin päästä eroon hiilestä. Eikä tässä ole kyse pelkästään uusiutuvista energialähteistä, vaan Euroopassa meillä on jo viisi puolet sähköstä tuotettu, siis tänä vuonna 2014 ilman hiiltä, ilman hiilidioksipäästöjä energi- uusiutuvista energialähteistä nyt se on noin 20 prosenttia, ja ydinvoimastakin. Näiden yhdistelmä edustaa puolta sähkön tuotannosta. Ilman päästöjä siis tässä olemme ensimmäisiä maailmalla. Ja mehän olemme esittäneet, tai komissio on esittänyt myös, että 2030 mennessä 40 prosenttia leikattaisiin hiilidioksidipäästöjä siis. 2030 mennessä olen iloinen, että parlamentti muuten hyväksyi myös samansuuntaisen päätöslauselman ja hyvin laajalti jäsenvaltiotkin tukevat tätä tavoitetta, vaikkakin Tietty kysymysmerkki edelleen on olemassa. Puolan kohdalla, joidenkin muutenkin tästä maiden kohdalla, liittyen niiden talousrakenteeseen. Meidän täytyy myös kehittää hiilipuhdasta tekniikkaa. Nimittäin hiiltä varmasti on kyllä jakso, jatkossakin, ainakin jonkin aikaa Euroopassa 80 prosenttia, jos ajatellaan sähkön tuotantoa Puolassa 40 prosenttia Saksassakin, mutta myös kehittyvissä talouksissa hiili on hallitsevassa asemassa. Ja siksi on meidän etujen mukaista kehittää myös tekniikkaa, että jäädä jälkijunaan Euroopassa omissa yrityksistämme. Niin ikään meidän täytyy kehittää uusiutuvia energialähteitä niin, että se on markkinavetoisempaa. Me olemme esittäneetkin yhtenä tavoitteena Euroopassa, eli 25 prosenttia, mutta nimenomaan markkinavetoisesti, että pikkuhiljaa päästäisiin eroon tukiaisista, jotka eivät ole perusteltuja. Kun kerran tekniikka on jo elinkelpoista kaupallisesti ajatellen. Tämä on erittäin tärkeää. Me tarvitsemme myös tasapainoista monimuotoista energiapalettia, koska meillä on vähän omia voimavaroja. Siksi ei ole hyvä, että pannaan kaikki munat samaan koriin. Lisäksi meidän täytyy myös sisämarkkinoita vahvistaa niin, että meillä oli täysin yhdistetty kehitetty yhdennetty verkko. Ei ole normaalia, että jotkut jäsenvaltiot ovat täysin riippuvaisia kolmannen maan verkosta. Ajatellaan Baltian maita, 50 prosenttisesti ehkä Venäjästä ollaan riippuvaisia. Siksi tarvitaan erityistä huomiota myös yhteenkytköksille alueilla, jossa se on kaikki välttämätöntä. Ajattelen ennen kaikkea Iberian niemimaata. Siellä tarvitaan yhteyksiä varsinkin Pyreneillä, Ranskan kanssa. Siitä on tultava totta ja sitä on tuettava voimakkaasti. Viime viikolla juuri keskustelin tästä espanjalaisten ja ranskalaisten edustajien kanssa. Me tarvitsemme niin ikään vahvistettua alueellista lähestymistapaa siitä syystä, että yhteydet ja niiden pohjalta syntyvien yhteistyökuvioiden osalta päästään pitkälle, mutta se ei onnistu päivässä, kuukaudessa eikä vuodessakaan. Siksi ennen kaikkea meidän täytyy ensin rakentaa siellä, missä jo on olemassa yhteyksiä, vahvistettua yhteistyötä, sääntelijöiden, toimijoiden, verkonhaltijoiden kesken, ajatellen tässä varsinkin Mannerta, enemmänkin pohjoisen suunnalla – sitä täytyy kiinnittää paljon huomioida kaakkois- ja lounaskulmia. Me aiomme vahvistaa tätä työtä ajatellen sääntelijöitä ja verkonhaltijoita aivan ensisijaisesti. Ja se on aivan ilmiselvää, sitä paitsi tämän myötä voidaan paremmin hallinnoida uusiutuvien energioiden integraatiota niin, että Osin keskitetään tai osin hajautetaan tuotantoa ja valmiuksia vahvistetaan myös alueellisesti. Ja sitten ajatellen myös tar- kysyntäpolitiikkaa ja varsinkin ajatellaan energiapalettia, niin meillä on kaikkein pisille menevä, pisimmälle menevä lainsäädäntökehys Euroopassa. Aikaisemmin se ei ollut tilanne näin, mutta ei se nytkään ole niin mustavalkoinen tilanne. Tilanne on hyvä, kun ajatellaan sitä valtaväristystä, jota on saavutettu alalla yrityksissä energiatehokkuuden kohdalla. Tulokset ovat paljon paremmat kuin kilpailijoiden parissa, varsinkin jos ajatellaan Yhdysvaltaa. Mutta me emme ole juurikaan käyttäneet mitään mahdollisuuksia on kolmella alalla varsinkin. Ensinnäkin rakentaminen, 40 prosenttia energiakulutuksesta nimittäin. Ja minun mielestäni sillä on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin nykyisten rakennusten eristäminen ja lämmitys. Toiseksi liikenne. Ainakin siellä kaksi tärkeää tavoitetta kohennetaan polttomoottoreiden kykyä niin, että saadaan vähemmän päästöjä. Käytetään myös autojen rakentamisessa uusia materiaaleja ja se että jos ajatellaan uusissa autoissa kulutusta, niin meidän päästä jopa kolmeen litraan sadalla kilometrillä, kun nyt ollaan ehkä kuudessa. Eli sitten myös sähköautoja, yhä enemmän autoja, sähköautojoneuvoja kaupunkialueilla. Tämä on tärkeää. Kolmanneksi kaikki se, joka liittyy sähkölaitteisiin, ajatellen ympäristömerkintöjä, Meillä on kyllä keinoja tuottaa laitteita, jotka noudattavat kaikkien parhaimpia standardeja. Neljänneksi, yhä enemmän meidän täytyy kiinnittää huomiota myös kustannuksiin ja hintaan. Olette juuri täällä käsitelleet aihetta, joka on aika valaiseva esimerkki tässä. Kun ajatellaan, että tässä on räikeitä eroavuuksia, ajatellaan hinnoissa jos ajatellaan tukkuhintaa tai vähittäishintaa. Parlamentin, komission, hallitusten ja toimijoiden täytyy myös tästä jotain oppia. Toinen ilmeinen ala liittyy siihen, että paremmin pystyttäisiin hyödytämään innovointia, tutkimusta ja uusia mahdollisuuksia. Energia-ala usein tietty poikkeus lukenuttamatta, ei investoin näihin aloihin. Mutta on kuitenkin aivan selvää, että me emme pysty kilpailukykyyn tasoa riittävästi säilyttämään, jos jäämme jälkijunaan patenteissa tai uusien materiaalien käytössä tai uusien, uusien tekniikoiden ja standardien käytössä. Yksi esimerkki, kun Viime viikkoina mietin meidän tilannettamme patenttien osalta. Ajatella näitä älymittareita. Noin teknisesti ottaen olemme nyt saavuttaneet kypsyysasteen. Olemme nyt lähestymässä kohtaa, jossa voitaisiin massiivisesti ruveta jakelemaan laitteita niin, että kuluttaja voisi kantaa oman vastuunsa täysimittaisesti. Jos ajatellaan patentteja sitten tässä, niin me olemme jäljessä Yhdysvalloista, mutta Aasiaakin. Eli meidän täytyy tässä erityisesti ponnistella, jotta voitaisiin kuroa tämä umpeen. Ja totta kai meidän täytyy täysimittaisesti käyttää myös yhteisön varoja. Muistuttaisin, että parlamentin tuella saamme 6 miljardia, horisontti 2020 ohjelmassa innovointia tutkimukseen, 23 miljardia ylikin rakennerahastossa on olemassa, 5,8 miljardia yhteyksien Euroopassa, ja meidän täytyy kaikkea tätä käyttää. Ja siinäkin täytyy käy, kiinnittää huomiota mahdollisimman paljon kaikki se, joka liittyy turvallisuuteen ja varmuuteen, varsinkin ydinvoimassa. Sitä paitsi olen iloinen siitä tuesta, jota parlamentti on nyt antamassa myös meidän lähestymistavallemme ja aloitteellemme, koska Euroopan täytyy olla tässäkin johtava arkkitehti. Me emme mitään halvisydinvoimaloita halua, vaan siinä tarvitaan läheistä yhteistyötä myös kumppaneiden kanssa. On erittäin tärkeää. Kiitoksia puheenjohtaja. Eh. Kiitoksia. Paljon kiitoksia pääjohtaja. Kiitos nykytilanteen yleiskatsauksesta energian ja EUn suhteen. Olemme vasta alkuvaiheessa. Meillä on vielä paljon tärkeää päätöksiä, tärkeitä päätöksiä tehtävänä, kuten puheenvuoroni alussa totesitte. Puheenlistalla on useita puhujia ja ensiksi Rava Kostettöä. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ja haluaisin kiittää herra pääjohtajaa. Te esititte erittäin kattavan ja kiinnostavan yleiskuvan tilanteesta liittyen Euroopan energiapolitiikkaan. Me kun tarkastelemme Ukrainan ja Krimin tilannetta, niin näemme, kuinka olennaista itsenäisyys EUlla on ja näemme, kuinka tärkeä tavata se on. Ja Euroopan parlamentin seuraava kausi on ka- kausi, jolloin energian pitäisi olla kaiken poliittisen harkinnan pohjana, koska siitä seuraa paljon asioita, tutkimukselle, kuten sanotte, innovoinnille ja teollisuuspolitiikalle. Tämä on erittäin tärkeää, eli kiitos tästä yleiskuvasta, joka laittaa ongelmat paikalleen. Painottaisin hintakysymystä. puhutenergiakustannuksista, jotka ovat usein paljon korkeammat EU-ssa kuin muilla tärkeillä alueilla olemme nähneet, että Yhdysvaltojen energiahinnat ovat tippuneet liuskekaasuvallankumouksen myötä. Eli näemme, että korkeat hinnat vaikuttavat Euroopan teollisuuden kilpailukykyyn. Ja kuten jotkut sanovat, että meillä on hiilivuodon vaara ja teollisuuden muualle siirtymisen vaara. Energiapolitiikka on täysin kytköksissä teollisuuspolitiikkaan ja Euroopan talouteen. Me tarvitsemme siis kokonaiskuvan energiapolitiikasta. Totta kai yhteydessä ilmastopolitiikkaan, mutta ei ainoastaan siihen. Eli olennainen kytkös on myös teollisuuspolitiikkaan. Viime mainitun aikana minä moitettiin usein, että liian puhui, paljon puhun energiapolitiikasta, enkä puhunut tarpeeksi ympäristö- ilmastopolitiikasta. Se on tärkeää, mutta se ei saa peittää energia politiikan merkitystä. Meidän täytyy säilyttää teollisuus Euroopassa, joten energiahinta ei saa sitä jarruttaa. Meillä on val- valtion tukien uudet säännöt 2014 eteenpäin liittyen ympäristötukiin ja teollisuustukiin. Ää, julkinen kuuleminen on alkanut ja olen iloinen, että komissio haluaa tukea vähähiilisen energian tukemista, joka perustuu markkinoihin. Meillä on jotakin kypsiä teknologian alueita, jotta ei pidä enää vailla syvää syytä tukea. Mutta minusta poikkeukset ovat koventuneet elektri- sähköä paljon käyttävällä alueella ja se on ikävä asia. Ää, tukien oikeutetut sektorit ovat vähentyneet ja poikkeukset ovat tiukentuneet ja pelkäänpä, että tämä de facto nostaa energian hintaa. Eli kriteerin tiukentaminen altistaa monet sektorit eh, hiilikadon kasvavalle riskille. Ja kysyisin, miten tässä vaiheessa voitte oikeuttaa tällaiset toimenpiteet? Olen samaa mieltä päätöksistä, jotka on tehty ilmastoenergian kontekstissa, mutta meidän täytyy säilyttää rehellisten ja pragmaattinen lähestymistapa. Ja olen hämmästynyt, että meillä yhtenäinen järjestelmä hyvin erilaisille teollisuuden alueille, ottamatta huomioon sektoreiden teknisiä ja taloudellisia erityispiirteitä on sektoreita kuten terästeollisuus, joka on kovasti EU-ssa kärsinyt – ja meidän täytyy säilyttää Euroopan terästeollisuus, koska tällaista lähiterästeollisuutta. Meidän täytyy ehdottomasti säilyttää se ja sen teollisuuspolitiikan pohjalla. Mitä voimme ajatella teollisuuspolitiikkaa Euroopassa ilman terästeollisuutta? Ja kun teollisuudelta kysyy, näemme, että päästöjen potentiaalinen alentaminen, kun komissio haluaa noin 80 prosenttia, niin sanotaan, että realistisesti pystymme vain alle 15 prosenttiin. Ehkä ponnisteluja voisi lisätä. Meidän täytyy lopettaa energian keinotekoinen hinnan nostaminen, koska sillä on vakavia riskejä teollisuudelle ja tietyille sektoreille. Miten te näette tämän yhteyden kilpailukyvyn ylläpitämisen suhteen tietyillä sektorilla, jotka ovat erittäin sähköä intensiivisiä ja sanovat, että he eivät voi mitään? Ja miten näette tämän yhteyden aitoon itsenäisyyteen? Uh, pan... Herra Herra Ristori vastaa suoraan. Kiitos myöskin Rova Grostetille kaikista huomioista. Olen aivan samaa mieltä hänen kanssaan siitä tärkeydestä, joka Eurooppa asettaa kysymyksellä myös parlamentin seuraavalla lainsäädäntökaudella. Ajatellen myös tätä tärkeää yhteyttä energiapolitiikan ja teollisuuspolitiikan välillä. Me tarvitsemme teollisuutta Euroopassa ja muuten nyt tämä edustaa sellaistakin tunnelmaa, joka on kaikissa jäsenvaltioissa. Kun käyn pääkaupungeissa, olen hämmästynyt, kun aina olen huomannut tämän kysymyksen olevan aina tapetilla. Ja tehän tiedätte, että tämä on aika uutta. Tehän tiedätte, se ei ole aina ollut sama sävel pääkaupungeissa. Ja se antaa vähän toivoa myös, jos se vielä toteutuukin. Mitä tulee sitten kustannuksiin, niin meidän analyysimme on selvästi osoittanut tämän varsinkin ajatellaan valtavaa eroa vähittäisen tukkuhinnan välillä. Vähittäishintoihin tulee aina lisää, usein ohi sen, mitä energia itsessään maksaa. Ja siksi meidän täytyy tarkkaan miettiä tätä hallitusten kanssa eri maissa niin ikään kuuntele tarkkaan, mitä te tositte suuntaviivoista valtion tukien osalta sekä energiassa että ympäristössä. Meidän täytyy taata yhteensopivuus, joka olisi parempi eri osien välillä. Mitä tehdään puolestaan eh, yhtäältä kilpailupolitiikassa, kun niin totta kai ympäristömääräyksiäkin, ja sitten toisaalta mitä tehdään energiapolitiikassa, teollisuuspolitiikassa ja totta kai myös ympäristöpolitiikassa. Jos sopii, niin minä sanoisin siitä sen verran, että viesti on mennyt kyllä läpi myös energiapääosastolta kilpailupääosastolle, koska meilläkin on oma vastuumme selittää tiettyjä asioita. Kilpailupuolella on asiantuntijoita tällä saralla, mutta eivät välttämättä tunne kauhean hyvin energiateollisuus. Ympäristöpolitiikka on hyvä valaista ainakin tätä joissakin tilanteissa. Tämä koskee varsinkin poikkeusmääräyksiä laajemmitasäästötuotannossa. Julkinen kuuleminen järjestettiin keskustelua käydään vilkkaasti, niin kuin aina kun ollaan päätöksen aattona komissiossa. Keskustelua käydään siis kilpailupääosaston ja alan toimijoiden ja asianomaisten hallitusten kesken. Päätös on nyt jo oven takana ja tässä on tärkeää huomioida kaikki kaikki eri osatekijät, jotka tekin otitte esille. Minusta vaikuttaa siltä, että tänä päivänä on jo enemmän ymmärrystä, enemmän kuin oli vielä pari kuukautta sitten. Kiitos myös kaikkien niiden asioiden, jotka ovat menneet kilpailupääosastoon asti ja mitä keskusteluakin on jatkuvasti käyty ei kulua viikkoakaan ilman, että keskusteluja käydään kaikista näistä kysymyksistä heidän kanssaan. Minä toivonkin siis, että paitsi tässä ollaan avoimemmin mielin asiassa, mukaan lukee myös asiasta vastuussa olevan komission jäsenen kohdalla, herra Almunian kohdalla, niin toivottavasti päätöksissäkin huomioidaan täysimittaisesti tavoiteltu pyrkimys, että ei tule mitään rajoittavaa luetteloa, vaan luettelo, joka kattaisi mahdollisimman paljon eri aloja. Mainitsit eh, terästiollisuuden, alumiinin, paperikemia. Ne ovat perusteollisuutta, missä, mikä on tärkeää, että se säilyy täällä Euroopassa, kun ajatellaan teollista pohjaa ja mitä se tarjoaa työpaikkoja ja kilpailukykyä. Tänään kun on vielä esitetty uutta tavoitetta, 20 prosenttia PKT teollisuus edustaisi siis, vaikka siitä on paljon kadonnutkin monissa maissa, jossa 15-20 vuotta sitten teollisuus edusti 30-40 prosenttia. Nyt ollaan ehkä 14 prosentissa. Noin 20 prosenttiyksikköä on kadonnut. Eli on erittäin tärkeää, että harjoitamme kokonaisvaltaista politiikkaa, joka huomioi kaikki nämä osatekijät. Arvioidaan sitten tuloksia aikanaan. Mutta ehkä tässä voi olla vähän luottavaisemmin mielin tänä päivänä kuin eilen. Pan kollega. Herra Antonia Correa de Campos. Monsieur le directeur général, cher ami, euh, je vous fais... Kiitos kollegat. Kiitos herra pääjohtaja. Onnittelen teitä äskettäistä ei ole varma, että virkakautanne on erinomainen tietoinen, että mitä olette tehneet uranne aikana. Suhtaudun luottavaisesti mahdollisuuteen, että meillä on energiapääjohtaja e, e, e, Komissaira aktiivisimmista paikoista. Me kaikki tiedämme energian hintaan liittyvät ongelmat, erityisesti teollisuuden hintoihin liittyviin kysymyksiin. Teollisuus tietysti hyötyy erilaisista asiasta eri valtiosta, mutta kilpailukykyisiä hinnat eivät ole verrattuna Yhdysvaltoihin tai Kiinaan. Eli meillä on ongelma, jota alleviivaa, että meillä on myös ongelma. meillä on myös tukku- ja vähittäishintojen ero, eroon liittyvä ongelma. Meillä on ongelma, joka aletaan tunnistaa, joka liittyy näihin älykkäisiin verkkoihin ja kuluttajien. Meillä olemme vastanneet paljon toiveita tähän älykkäisiin verkkoihin ja ja alamme todistaa, että on vaikea tehdä kouluttajasta hyvää oman energiansa hallinnoijaa, eli merkittäviä ongelmia. Ja kuten hy- tunnette nämä hyvin, että niin tiedämme, että tuolta teidän vahvistettua alueellista lähtemistapaa yhteyksiin, niin olemme kaikki samaa mieltä siitä, että miten vähemmän onnistumisia näillä yhteyksillä on Barcelona kokouksen jälkeen. Astut tavoitteet ja ovat täysin saavuttamatta. Useimmat maat alkavat ilmaista tyytymättömyytensä siihen, mitä tapahtuu. Tunnette 11 jäsenvaltion aloitteen oma maani on mukana. Sinne pyritään luomaan paljon voimakkaampia velvoitteita. Tiedätte myös, että parlamentti on äänestänyt 30 prosentin tavoitteesta näihin liittymiin liittyen. Haluaisinkin tietää, miten komissio reagoi tähän ehdotuksiin. Kaikki tunnemme virallisen ehdotuksen komissiolta. Neljäkymmentä prosenttia energiaa, tehokkuutta. ja tunnemme tämän erittäin epäselvän 27 prosenttiin tavoitteen, kussakin jäsenvaltiossa. Vaikka tehokkuus kasvaisi 40 prosentilla. Tätä täytyy verta tähän 25 prosenttia, joka oli aikaisemmin. Tämä on 40 prosenttia vuoden 90 tilanteeseen nähden. Se, mikä vaikuttaa konehimoiselta, ei sitä ihan ole. Olemme iloisia, että voimme luottaa teihin kaikkiin 22 tavoittiin. Ää, tutkimustuki, 3 miljoonaa alueellisille rahastoille. Kaikki tämä on hyvä asia, mutta myöskin aika epäselvää vielä. Me kaikki varmaan haluamme tietää komission ja pääosastanne kannan tähän 30 prosenttiin liittymien tavoitteeseen. Me tiedämme, että näihin alueiden yhteyksiin liittyy valtavia ongelmia, mutta jos näitä ongelmia ei ratkaise, niin sitten meillä ei koskaan alueet ylittäviä sähkömarkkinoita. Pidä anteeksi, että puhun liian pitkään. Paljon kiitoksia. Nyt kuunnellaan kolmea kollegaa ja, ja herra Ristori vastaa sitten. Nyt herra Prodi. Innanzitutto Ensinnäkin onnittelut uusista vastuutehtävistänne pääjohtajana energiapääosastolla. Se on hyvin keskeisessä asemassa myös meidän politiikassamme. Minä haluaisin selvittää, olisiko jotenkin mahdollista huomioida energiapolitiikkaa niin, että me huomioisimme sen muiden ongelmien yhteydessä niin, että meillä olisi myös energian rinnalla viedä eteenpäin muita sektoreita. Yksi esimerkki. Biomassa ja jätteiden käyttö, muun muassa metsänhoidon jätteiden käyttö. Biomassa voitaisiin myös viljellä saastuneellakin alueella sen puhdistamiseksi. ne voisivat olla hyvin tärkeässä asema, jos niitä kautta saataisiin myös polttoaineita. Jos ajatellaan yhtä tonnia biomassaa kuivana, niin siinä saisi myös vetyä ison määrän. Jos me haluaisimme kehittää näitä vaihtoehtoisia polttoaineita, niin olisi mahdollisuus välttää sitä polttamista, joka on kaikkein syy, suurin syy myös ilmakehän saastumisessa. Tässä olisi valtavia mahdollisuuksia luoda tällainen tuotantojärjestelmä niin, että huomioidaan myös ilmastonmuutos. Tämä nimittäin edellyttää, että me jotenkin tarkemmin huomioimme eri alueet ja kannamme huolta siitä. Se ei onnistu ilman, että me myös hyödymme, hyödynnämme energiaa, joka sitten mahdollistaa tämän. Eli niin voitaisiin välttää polttamista. Toinen hyvä esimerkki tästä on se, että käytettäisiin näitä valtavia offshore-kenttiä hyväksi sielläkin on mahdollisuuksia ottaa osa esimerkiksi hurrikaanit ja myrskien energiasta talteen. Tämäkin voisi olla yksi tapa puolustautua tällaisissa tilanteissa, jotka ovat hyvin hankalia, siis esimerkiksi hurrikaanitilanteessa. kehiteltäisiin näitä offshore-tuulipuistoja tässä tarkoituksessa. Minä uskon, että tämä voisi olla ajatusjärjestelmästä, jolla olisi hyvin merkittävä asema, kun halutaan lisätä meidän riippumattomuuttamme Euroopassa. Huomioida myös muutkin sektorit. Lopuksi haluaisin vielä tähdentää sitä, jota on niin monen otteeseen korostettu. Nimittäin, että meillä olisi tehokas sähköverkko olemassa, korkeajänniteverkko jatkuvasti se on niin välttämätöntä, että me voisimme käyttää kaikkia uusiutuvia energialähteitä hyväksi optimaalisesti. Myös hiiltä, joka nyt ei ole uusiutuvaa, mutta kuitenkin sitä voitaisiin näin käsitellä biopolttoaineena, koska näin voitaisiin välttää hiilen polttamista. Mielestäni kaikki tämä voisi olla hyvin tärkeässä asemassa, jotta voitaisiin yhtäältä tyydytä energiatarpeemme, mutta sitten toisaalta myös taata se, että ympäristö ei kärsisi yleisesti. Kiitos. Děkuji, dále se přihlásil pan... Herra Vidal Quadras. Merci. No, euh, je vais tout d'abord aussi vous féliciter. Ensiksi onnittelen teitä, rakas herra Ristori, mm, nimityksestänne pääjohtajaksi. Teidän uranne ja CVnne feiteitä tähän suuntaan. Olette luontaisella paikallanne. Olette nyt saavuttaneet paljon. Me toivomme, että te, te pystytte tullaksi aikaan saamaan, niin olemme varmoja myös siitä. Johdanta puheenvuorossanne esititte ää, yleiskuvan energiatilanteesta. Teillä on hyvä kyky tehdä lyhyitä yhteenvetoja. mutta ihan ongelmitta suoraan sanaisesti kilpailukyvystä ja, ja kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen tasapainottamisesta ja puhutte ä, äh, tukien poistamista mahdollisimman nopeasti teknologialle, joka on jo kypsää. Alviivasta myös sitä, että energiahinta ei ole kilpailukykyistä Euroopassa. Tämä on ongelma, johon täytyy tarttua. Muistutitte myös meitä siitä, että energian miksin täytyy olla monimuotoinen, tasapainoinen, ilman dogmaattista ennakkoluuloa mitään energian lähdettä kohtaan. Kaikki tämä on hyvää. Se on kieltä, jota monet meistä mielellään kuulevat. Mutta kaksi kysymystä minulla olisi teille. Ensimmäinen kysymys koskee ää, uusiutuvia energialähteitä ja energiatehokkuutta. Miksi meillä on yhä sitovia tavoitteita uusiutuville energialähteille ja ainoastaan suuntaantavia äh, energiatehokkuudelle. Tämä on minusta konseptin virhe, joka on tietysti perinneet. Meidän pitäisi tarttua härkiä sarvesta ja sanoa, että strategisesti energia energiatehokkuuden pitää olla samalla tasolla kuin uusiutuvan energian. Ja sitten rahoitus ja resurssit. Kaikki mitä sanotte on totta, nämä alueiden väliset yhteydet, uusi teknologia, standardien parantaminen, puhdas hiiliteknologia, sähköautot. Herra Prodemus meitä vedystä. Meillä on tarvetta lähivuosina uudistaa energiantuotantolaitoksia. Kaikki tuo vaatii valtavaa rahoitusta. Puhutaan sadosta, sadosta miljardeista. Miten tämä ongelma ratkaistaan? Mistä tämä valtava investointivolyymi löytyy? jolla voimme tarttua kaikkiin ongelmiin, jotka olette ottaneet esille. Paljon kiitoksia. Nyt Rava Carvalho. Thank you very much, President. Welcome. Uh, Kiitos puheenjohtaja ja tervetuloa pääjohtaja Ristori. Onnittelut myös uh, vastikäisestä nimityksestänne. Kysyisin teiltä horisontti 2020 käynnistämisestä ja sen etenemisestä energia-alalla. Täällä Euroopan parlamentissa olemme olleet kovasti kunnianhimoisia energia energian suhteen ajatellen niin rahoitusta kuin kattavuuttakin. Ja me olemme kovasti korostaneet tätä kollegani ja minä. Olemme ajaneet kovasti tätä älykästä energiaa Eurooppaan ja halusimme innovaatioita horisontti 20-20 ja hyvä niin, koska näin todella kaikki eri toiminnot saavat jatkuvuutta. Lisäksi olemme korostaneet laajamittaista teknologioidemme käyttöönottoa teollisuuden alalla. Ne ovat nyt ikään kuin nämä innovaatiot ovat kypsyneet ja nyt ne täytyy laajamittaisesti saada käyttöön. Tämän lisäksi katsomme, että tutkimuksen ja innovaatioiden kehittäminen entisestään on välttämätöntä, jotta saadaan kilpailukykyisyys, kestävyys sekä huoltovarmuus, kaikki nämä kolmion eri puolet hoidettua. Tarvitaan myös edullisempia teknologioita niin, että saadaan nämä matala hiiliyhteiskunta ilman, että talous Euroopassa kuitenkaan vaarantuu. Joten haluaisin kysyä teiltä, että miten tämä kaikki toteutetaan käytännössä kun ajatellaan horisontti 2020 ja eri suunnitelmia. Kiitoksia. Děkuji. Dále se přihlásil pan Marcinkiewicz. Kiitos. Ja nyt herra Marcinkiewicz. Panie przewodniczący. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluan onnitella herra Ristoria hänen nimityksestään, joten onnittelut pääjohtajalle. Minä edustan Puolaa, itäisen Euroopan maata. Ja täytyy sanoa, että tämä kautemme täällä parlamentissa kyllä lähti hyvin liikkeelle, kun Vidal Quadrasin mietintö hyväksyttiin. Tuolloinhan Ukrainan kaasuhanat oli suljettu ja tämä vaikutti aika voimakkaastikin keskisen ja eteläisen Euroopan maihin. Ja tuolloin luonnostelimme asetusta, joka sitten astuikin voimaan kaikkien poliittisten ryhmien tuella. No nyt eletään vuotta 2014 ja jälleen katseet kohdistuvat Ukrainaan. Ja voimme todella havaita, että energiayhteisössämme on ongelmia. Eurooppa on hyvin eriytynyt energianlähteiden suhteen, samoin maantieteellisesti eriytynyt etelä pohjoinen Itä-Länsi ja todella Länsi- ja Itä-Eurooppa. Teollisuus on hyvin erilaista eri tasoilla, eri alueilla ja myös energialaitokset, joita on rakennettu vuosikymmenien mittaan, ovat hyvin erilaisia. on ollut hyvin valitettava äh, ratkaisu yritys kiristää ilmastotavoitteita. Ja olen täysin samaa mieltä Rouva Kostetin kanssa, kun hän katsoo, että äh, energia-asioita on tarkasteltu liikaa ilmaston kannalta. Tällä olisi nyt äh, tarvittu ja tarvittaisiin teidän pääosastonne tiukkaa ohjausta – nämä vihreät ilmastotavoitteet, mm, joita on asetettu, eivät ole missään suhteessa teollisuuteen kohdistuviin vaatimuksiin. Puhutaan paljon energiaa vaativasta teollisuudesta tai vaativista teollisuuden aloista, mutta hyvän aikana ne luovat työpaikkoja ja ylipäätään potentiaalia koko Euroopalle. Miksi asettaa itsellemme eh, liian kunnianhimoisia tavoitteita, joihin ei kuitenkaan päästä? Aivan ilmeistä on, että tarvitaan energiaa yhtenäisyyttä. Jos sallitte, kysyisin neuvoston kokouksesta, joka pidetään tällä viikolla. Pääjohtaja näistä asioista aivan varmasti keskustellaan. Ja pitäisittekö te, pitäisittekö te mahdollisena, että voitaisiin tarkastella energiatavoitteita hiukan uudelta kannalta niin, että oltaisiin hiukan vähemmän tehokkaita ajatellen vaikka mitä Putin tuolla touhua. Kiitoksia ja viimeiseksi Rava Hibner. bardzo. Kiitoksia puheenjohtaja. No, täytyy kyllä tunnustaa, että on erittäin mukavaa eh, nähdä teidät, herra Ristori, pääjohtajana onnittelut. Nyt olemmekin, voimmekin olla aika optimistisia Euroopan energiapolitiikan suhteen. Energia on Puolankin teollisuuden selkäranka. Ilman energiaa meillä ei ole teollisuutta ja ilman eri energiamuotojen yhteentoimivuutta emme myöskään pääse siitä, että olemme riippuvaisia energian tuonnista teollisuutemme lähtee muuten Euroopasta ja osa teollisuudesta muuten onkin jo lähtenyt Euroopasta. Joten se, mitä te eh, sanoitte, on kaikki oikein hyvin ja oikein totta, mutta todellisuus eh, ei aina ole kaunis tai sellainen, jonka haluaisimme nähdä. Kun puhuitte esimerkiksi eh, puhtaasta energiasta, esimerkiksi hiilen, puhtaan hiilen teknologiasta, biomassasta ja niin edelleen. Ja sitten maataloudesta ja puhutaan hiilestä, niin kun puhutaan uusiutuvista energialähteistä, niiden hinnat ovat todella kalliit eh, ja olisivat vieläkin kalliimmat ilman tukiaisia. Lisäksi meillä ei vielä ole olemassa varastointimahdollisuuksia, joten kun me katsomme tilannetta verrattuna vaikkapa Yhdysvaltoihin ja Kiinaan, niin innovaatio kysymyksissä olemme jääneet hiukan jälkeen. Innovaatioprosessit ovat kovin pitkällisiä. Olemmeko pyrkineet nopeuttamaan niitä? Ja miten te pääjohtaja esimerkiksi huolehditte siitä, että kaikki energianlähteet otetaan huomioon, että energia sekoitukseemme pääsevät kaikki energianlähteet mukaan. Miten päästään toivottavaan tilanteeseen. Ei se riitä, että keskitytään vain tällaiseen epätäydellisiin uusiutuvien energialähteisiin. Miten saadaan todellinen ratkaisu? Ei saa sulkea silmiä eri vaihtoehdolta. Tak to byl poslední dotaz, pane řediteli. Máte teď prostor na tu celou škálu velmi komplikovaných dotazů odpovědět. Siinä oli viimeinen kysymys. Nyt teillä on mahdollisuus vastata näihin monimutkaisiin kysymyksiin. Odotan mielipiteitänne. Kiitos. Eh, Kiitos ensinnäkin kaikille puheenvuoron pitäjille. Kiitos herra Kamposille myös. Niin, hinnoissa. Me olemme esittäneet ensi kertaa hyvin yksityiskohtaisen analyysin, jota meidän pääosastomalla on nimenomaan laadittu, ja siitä käy ilmi ihan selvästi tietyt ilmiöt. Varsinkin valtavat erot vähittäisten tukkuhintojen välillä. Nimenomaan tukkuhinnat, varsinkin kaasussa, ovat olleet aika alhaiset, sähkössä alhaisimmat, mitä meillä on ollut kymmeneen vuoteen. Ihan vertailtavissa kyllä amerikkalaisten hintojen kanssa. Eli tässä täytyy tehdä tietyt johtopäätökset. Varsinkin ajatella, mitä yhteyksiä on syntynyt energiapolitiikan ja budjettipolitiikan välillä jäsenvaltiossa. Moni on tarttunut siihen houkutukseen, että kuluttajan teollisuuden harteille on pantu sitten myös hinta, joka on tullut tuista. Se on johtanut kilpailun vääristymiin, mutta myös hallitsemattomiin kuluihin ja se, joka sitten on kantanut taakan hyvin eriarvoisella tavalla, ovat nyt myös rakentamassa tätä teollista pohjaa uudelleen. Eli kyllä tästä täytyy ottaa opiksi kaikin tavoin, ettei tehdä samoja virheitä, ettei, että suojella niitä, jotka suojelu tarvitsevat todella. Sitä paitsi hinnoissa tilanne on kovin kirjava. Se vaihtelee maasta toiseen paljon. Tämä koskee myös, kun ajatellaan ensinnäkin hintaa teollisuudelle tai hintaa kotitalouksille. Jotkut hallitukset ovat suorasukaisemmin käyttäneet teollisuuden kohdalla poikkeusmääräyksiä, toiset ovat puolestaan kotitalouksia suojelleet eri keinoina. Eli me tarvitsemme yhtenäisemmän, kattavamman, eurooppalaisemman lähestymistavan, joka ensinnäkin huomasi kilpailukyvyn ennen kaikkea. Se on tärkeää. Mitä tulee älyverkkoihin, ja kuluttajapuoleen, niin siinä olen aivan samaa mieltä teidän järkelyiden kanssa, niin totesin alustuksessanikin. Minä olen huolestunut siitä jälkijunassa olemisesta, jossa me olemme patenteissa, kaikki mikä liittyy älymittareihin tai verkkoihin, eli mitä valmiuksia meillä on antaa loppukäyttäjälle, kuluttajalle keinot hallita energiankäyttöä ja kuluja. Ei se nyt ole normaali, että tänä päivänä laahataan jäljessä ei pelkästään suhteessa amerikkalaisiin, vaan aasialaisiinkin. Tai kiinalaisiin yrityksiin nähden nimittäin on hyvä muistaa, että tutkimuksessa rahat tulevat ennen kaikkea yksityiseltä taholta, se tapahtuu ennen kaikkea yrityksissä. Siksi minä haluaisin todellakin yhdistää kaikki voimat, kaikki toimijat. Tämä on todellakin nyt hälytyskellojen soittamista, koska me olemme jäljessä tällä alalla. Eikä se ole nyt normaalia, että ollaan niin ratkaisevalla alalla jatkossakin jäljessä. Eli meidän täytyy varsinkin esimerkiksi sähköisessä viestinnässä ja, ja tekniikassa hyödyntää myös tätä, myös energiapolitiikassa. Mitä tulee yhteyksiin, niin olen aivan samaa mieltä teidän käsityksenne kanssa. Minä haluaisin käsitellä tätä seikkaperäisemmin käyttää lukutietoja. Kuinka paljon edistystä on saavutettu, mitä puolestaan ei ole saavutettu, myös kaikkien arkaluontomisilla aloilla. Sitten palataan teidän ja neuvoston pakkeille voimakkain ehdotuksin, jos tarpeen on. Mutta yhtä lailla on todettava, että tästä, kun tästä viimeksi juuri keskustelin viime viikon lopulla, espanjalaisten ja ranskalaisten verkonhaltijoiden kanssa, niin kyllä on nyt käynnissä erilaisia uudistuksia, kun se on kuitenkin niin hankalaa alaa ja se on aika kallistakin, teknisestikin merkittävä haaste. Eli tätä täytyy kyllä arvioida tarkkaan. Arvioinnin perusteella sitten palata tähän asiaan kunnianhimoisesti, koska olen samaa mieltä teidän kanssa, että pitkällä aikavälillä totta kai meidän täytyy huomioida Eurooppa kokonaismarkkinana, vaikkakin ensiaskeleet otettaisinkin alueellisemmin. Herra Brodi on oikeassa, kun hän otti esille myös kaikki ne mahdollisuudet, joita meillä on jäsenvaltiossa ja EU-ssa, ajatellen biomassan käyttöä, mitä tulee maatalous- ja metsäjätteisiin. Hän otti pyrolyysin esille, pyrolyysin esille ja siinä todellakin on huomioitava myös kaikki eri vaihtoehdot. Emme voi olla käyttämättä tämän tyyppisiä energialähteitä. Yhtä lailla pitää paikkaansa, jos ajatellaan offshore-tuulipuistoja. Siinä ollaan vasta ihan lasten kengissä. Kun ajatellaan mihin no, kypsyysasteeseen on missäkin päästy. Ennen kaikkea on kyse maalla olevissa tuulipuistoissa tai aurinkoenergian käytössä. Ja siinä kulut ovat pienenneet ja ollaan aika kilpailukykyisiä. Ja kiit- jos ajatellaan sitten offshore-puistoja, se olisi merkittävä tekninen askel eteenpäin sekin. Nyt se on paljon kalliimpaa vielä, mutta kyllä on vaivan väärti kokeilla sitä kuten totesitte, myös näin lieventää tsunamien tai hurrikaanien vaikutuksia. Tiedämme, että ne ovat yhä tavanomaisempia koko alueellamme. Tämä on erittäin tärkeää. Mitä totesitte myös hiiltymisestä ja hiilestä ja energiankäytöstä, niin siinäkin on valtavia haasteita. Meidän on jotenkin leikattava kustannuksia ja mitä menetetään verkossa ja käyttää enemmän uutta tekniikkaa, myös informaatio- ja tietetekniikkaa, jotta yhteydet löytyisivät paremmin ja nopeammin. Ja minä olen ollut järkytynyt, miten jotkut toimijat eivät pysty käyttämään uusia tekniikoita. Meidän täytyy pystyä käyttämään. Tämän myötä päästäisiin myös nopeammin etevän oikeaan suuntaan. Herra Vidal Quatras. esitti kaksi kysymystä. Ensinnäkin energiatehokkuudesta kyllä. Me tarvitsemme sitä, että se pannaan samalle sijalle kuin uusivat energialähteetkin. Kyllä, komissio kesän jälkeen tekee ehdotuksensa. Ensinnäkin teemme arviomme nykytilanteesta ensi laskelmat vaikuttaisivat antavan sellaisen näkemyksen, että kyse on noin 17 prosentista 2020, ehkä 20 prosentista. Merkittävästi edistystä on kuitenkin saatu energiatehokkuudessa. Ja siinä on kiitettävää kaikkia niitä ponnisteluita, mitä energiayritykset varsinkin ovat tehneet. Varsinkin sähköyritykset. Mutta siellä on paljon vielä mahdollisuuksia, joita ei ole hyödynnetty, ajatellen rakentamista, liikennettä ja laitteita. Ja, ja siinä on tuotava selvästi julki, mihin suuntaan on mentävä. Toiseksi pitää paikkaansa, että me tarvitsemme valtavia rahoitussummia. Se on noin kaiken kaikkiaan 500 miljardia tulevina vuosina, jos ajatellaan kaasua, ydinvoimaa, kaasua, niin monet voimalat tulevat elinkaarensa loppuun tulevina vuosikymmeninä. 500 miljardia pitäisi tähän sijoittaa 2030 mennessä. Tähän liittyy myös kuljetus ja jakelu. Sen osuus on noin 600 miljardia 2030-2035 mennessä. Muistuttaisin nimittäin että meidän täytyy uudelleen miettiä verkosto, joka on vanhentumaan päin, jota ei ole aikanaan luotu kattamaan sekä hajautettu että keskitetysti tuotettu sähköä. Me osa on hajautettua, osa keskitettyä tänä päivänä. Siksi meidän täytyy vaihto taata mahdollisimman hyvissä oloissa uusuuden energialähteiden hyödyntäminen ja korkeampi turvataso. Jos ajatellaan, että meillä olisi uusiutuvia energialähteitä 20 prosenttia, kuten nyt on sähkötuotannossa, niin huoltovarmuus on aivan toisenlainen kuin jos uusi, uusivat energialähteet olisivat aivan sivuseikassa. Eli nyt näihinkin uusiin kysymyksiin on vastattava. Ja sitten varastointi. Varastointi ei aikaisemmin ollut kovin tärkeällä sijalla. Väärin, eli se on otettava nyt taas uudelleen tärkeälle sijalle. Ei pelkästään ajatella öljyä tai kaasua, tämä koskee myös sähköä. Tiedätte, että moni teistä on ollut mukana myös tutkimuksen parissa. Meillä on kaksi painopistettä. Ensinnäkin vesivoima, joka on erittäin vakaa tavallaan varastoinnin kannalta, ja sitten akut. Meidän täytyy hoitaa niin, että saadaan eurooppalaiset markkinat myös akuille. Sitten rahoituksesta, jossa ajatellaan tuottoa sijoituksille, niin energiassa se on kuitenkin aika paljon parempi kuin monella muulla innovaatioalalla. Tässä ajattelen varsinkin liikenteen suuria perusrakenteita. Me siis tarvitsemme ensinnäkin vakaat puitteet, jotta sijoittajat saavat ennustettavuutta, jota tarvitaan. Me tarvitsemme vakaita puitteita siis. Toiseksi meidän täytyy yhdessä miettiä näitä tarpeita toimijoiden kanssa myös suhteessa rahoitusmarkkinoihin. Tehän tiedätte, että me elämme nyt rahoituskriisiä, joka on ollut vaikea sitten 2008. Nyt suuret pankit ovat saavuttamassa uutta likviditeettiä, nyt reaalitaloutta ollaan myös rahoittamassa. Energia pitäisi olla myös etusijalla reaalitalouteen sijoitettaessa. Ja meidän täytyy saada liikkeelle pankit, vakuutuslaitokset ja muut rahoituslaitokset, eläkerahastot, niin että oikeudelliset ja sääntelypuitteet ovat turvalliset yhdessä Euroopan parlamentin tuen kanssa. Rouva Carvalho, minä voin totea, todeta seille, että kollegani Robert Jan Smitsin kanssa teemme käsi kädessä yhteistyötä. Ajatellen energiaa yhtäältä ja toisaalta horisontti 2020. Yhtenä esimerkkinä minä olen jatkuvasti kutsunut säännöllisesti hänen pääjoht- apulaispääjohtajansa herra Stromelien tai eh, pääjo- energiasta vastaavan johtajan, että voimme hyvässä järjestyksessä kaikki valmistella. Tähän tiedätte, että meidän täytyy suunnitelmaa myös päivittää päivittää ja tasapainottaa huomioiden myös meidän painopisteitämme. Ensinnäkin ajatellaan tarjontaa, uusiutuvat, ne tarvitsevat tukea, mutta ajatellaan myös kysyntää. Kysyntäpuoli täytyy myös huomioida, varsinkin ajatellen energiatehokkuutta. Tehän tiedätte, että tässä aikaisemmin on saatu onnistuneita, joskus vähemmän onnistuneita kokemuksia ja meidän täytyy kaikesta tästä ottaa opiksi, että päästään siihen tilanteeseen, että kaikilla löytyy oikea paikkansa. Ajatellaan myös näitä älyverkkoja. Aamupäivällä meillä oli yhteisiä kokouksia, koska halusimme nopeuttaa myös etenemissuunnitelman valmistelua niin, että kesän jälkeen saadaan aikaan toimintasuunnitelma, joka sitten heijastelee näitä painopisteitä näiltä osin pääosastojen välinen yhteistyö kyllä toimii, eli toivoa on jatkossa. Näin voidaan tasapainotella myös kysynnän ja tarjonnan välillä. Herra Varsikevich, teille toteaisin, että Ukraina kriisi ensinnäkin tuo esille sen, mitä tapahtui 2009 jälkeen. Jo kriisin alkumetrellä, siis sunnuntaina jo, minä järjestin työryhmässä, jossa hoidetaan kaasukoordinointia kokouksen. Te olette mukana olleet tässä säädöksessä. Nyt se tapasi maanantaina niin, että energianeuvostossa tiistaina kerrottiin tarkalleen, missä mennään. Viime perjantaina tavattiin uudelleen sen selvittämiseksi, mikä tilanne oli siinä vaiheessa esimerkiksi kauttakulun toimin, toimivuus, se on äärimmäisen tärkeää. Yhtä lailla me teemme kaikkemme, jotta voidaan auttaa Ukrainaa tässä siirtymävaiheessa, joka on vaikeaa. Tämä koskee myös kaikkea energiaa liittyvää. Ei pelkästään, että kannetaan huolta siitä, mikä jo nyt toimii, ennen kaikkea teidän maanne, Puolan ja Ukrainan väliset virrat tai mitä ei siellä ole kyse suurista määristä tietenkään, mutta me olemme esittäneet oman suunnitelmamme, joka voitaisiin toi, toteuttaa hyvin lähitulevaisuudessa poliittista tahtoa löytyy niin, että kaasuputki Slovakian ja Ukrainan välillä toimisi kahteen suuntaan niin, että voitaisiin toimita kaasua Ukrainaan. Se on erittäin tärkeää. Se on tärkeää ajatella Ukrainan nykytilannetta. Eli me teemme kyllä ihan kaikkea, me voidaksemme auttaa Ukrainan kollegoja tässä tilanteessa. Muun osalta toteaisin, että keskustelumme puolalaisten viranomaisten kanssa on aivan jatkuvaa. Niiden kanssa, jotka ovat vastuussa energiasta, mutta totta kai myös pääministeri Tuskin neuvonantajien kanssa. Itse oli pari viikkoa sitten Puolassa. Minä sanoisin, että kun ajatellaan kaikkia toimenpiteitä, joita on ehdotettu sitten tammikuun, niin moni menee tähän suuntaan, ja se on koskenut paljon Puolaa, mutta ajatellaan tässä ihan kilpailukykyäkin, valtuudet tarvittavaa laajempaa joustoa myös, kun ne tekevät energiavalintoja, ja valitsevat energiapalettiaan. Tässä ajatellaan myös se, että saadaan markkinavetoisuutta uusiutuvissa energialähteissä, mutta ajattelen tässä myös siitä, mitä liuskekaasun kohdalla on mahdollisuuksia niissä maissa, joissa löytyy halukkuutta. Me olemme myös julkaiset tiedonannon ja suosituksen, jotka tulevat nykyisen lainsäädännön päälle. Ja ne, jotka haluavat, voivat saada aivan oikeutetut puitteet myös ympäristön kannalta, mutta tehdään myös tutkiskelua laajemmin. Ja haluaisimme tarjota yrityksille mahdollisuuden ottaa opiksi, mitä tässä on otettava opiksi viimeisen puolentoista kahden vuoden ajalta. Tämä vasta palautti sitä, mitä tässä teidän varsuva viranomaisemmekin ovat peräänkuluttaneet. Ja totta kai jatkamme tätä toisellakin suunnalla varsinkin ajatellen, mitä vastapuolena voidaan päättää hiilidioksipäästöjen leikkaamisessa, että saadaan huomioita myös Puolan makrotalouden tasapaino. Rova Hybner. Kyllä. Me tarvitsemme energiapolitiikkaa, joka myös tukee teollisuutta, energiaa. Ala on tärkeä osa myös teollisuutta. Sitä paitsi tästä olen puhunut kaikkien pääosastojen johtajillekin. Yrityspääosaston jo pääjohtajan kanssa keskustellaan ensi perjantaina, että hyvä yhteistyö jatkuu. Mitä tässä on jo todettukin siitä, että huomioidaan myös energia vetoinen teollisuus. Totta kai tämä on tärkeä myös ilmastoa ajatellen, varsinkin ajatellen sitten luettelua poikkeuksista tämän rinnalla. Tämä ensin ja sitten toiseksi se, että voidaan uudelleen kalibroida politiikkaa, varsinkin uusiutuvissa energialähteissä, että huomioidaan kaikki se, mikä on ollut myönteistä, mutta että suunnat on enemmän markkinoille silloin, kun se tarpeen on. Tämä on erittäin tärkeää. Lisäksi varastoinnissa täytyy tehdä kaikki tarvittava, että löytyy uusia keinoja, joita on aikaisemmin käytetty, jotka osoittautuvat varmasti aika olennaisiksi, jotta voidaan hyödyntää sitä edistystä, jota on saatu eli sähkömarkkinoilla nykyisine ominaisuuksineen. Kyllä meillä varmasti on keinot siihen, kunhan saadaan nämä välttämättä yhteydet toteutettua Euroopassa, kun ajatellaan kansallista ja eurooppalaista puolta, mutta että myös suuret tutkimusjärjestöt ja yritykset olisivat mukana talkoissa. Ei ole hyvästä, että moni yliopisto on jäänyt kovin etäiseksi näissä painopisteissä, jotka liittyvät ennen kaikkea teollisuuteen meidän täytyy jotenkin taata hyvä yhteistyö teollisuuspolitiikan ja tutkimuspolitiikan välillä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Kiitos herra pääjohtaja hyvin yksityiskohtaisesta vastauksesta jokaiseen kysymykseen. Onnittelen teitä vielä kerran nimityksestänne noin tärkeä virkaan eteen sen kaiken kollegoiden nimissä. Teidän tehtä, virkanne on tärkeämpi meille kuin muille valiokunnille. Varmasti tulemme olemaan kumppaneita. Ja vaalien jälkeen uusi valiokunta tulee nopeasti oveltamaan tämän Mm-hmm. Tämä valiokunta on ollut erittäin asiantunteva ja minulla on ollut kunnia toimia tässä valiokunnassa. Toivotan teille onnea monimutkaisessa tilanteessa, kuten ja Ukrainan tilanteessa, maailmanmarkkinoiden muutoksissa. Maailma on ennakoimaton. Ja toivon teille menestystä tässä monimutkaisessa ympäristössä. Vielä kerran Kiitoksia siitä, että jaatte aikana kanssamme. Ja toivon, että vierailunne ovat aina hedelmät. Olen ne tänään niin kuin huomennakin. Kiitos. Kiitoksia. Ja en organizačně... Nyt tekninen asia. Koordinaat koordinaattoreiden kokous alkaa puoli kuudelta.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 tehtävässään. Ja 7.30 on jo koordinaattoreiden kokouskin. Tässä täytyy nyt tarkkaan noudattaa puheaikoja. Nyt meillä on siis keskustelu Maria Kristina Russon kanssa. Hän on johtaja, joka vastaa kansainvälisestä yhteistyöstä Tervetuloa muuten. Meidän täytyy varoitella vielä ehkä 30 minuuttia jo koordinaattoreiden saapumisenkin takia. Teille on toimitettu myös kaikki aineisto. Se on toimitettu siis kaikille jäsenille. Siinä on myös taulukko työn etenemisestä. Antaisinkin puheenvuoron ensin rouva Russolle. Olkaa hyvä. Grazie, onorevole presidente. It is a pleasure for me to be... Kiitos puheenjohtaja. Minulle on suuri kunnia olla tässä ITRE-valiokunnassa tänään todella siis tutkimus- ja innovaatiopääosastolle saavuin viime heinäkuussa ja tämä on ensimmäinen vierailuni teidän valiokunnassanne ja tämä on minulle suuri ilo. Puhun lyhyesti, koska niin kuin totesittekin jo, olemme lähettäneet assosiaatiosopimusten nykytilasta teille taustamateriaalia ja esityksen Voisin aivan ensin todeta, että assosiaatio- ja yhteistyösopimukset ovat selkäranka meidän tutkimus- ja innovaatiotyöllemme. Ja niin kuin tiedätte, komissio 2012 syyskuussa hyväksyi tiedonannon, joka luo puitteet kansainväliselle innovaatioyhteistyölle. Ja tämä strategia todella tässä joitain viikkoja sitten teidän valiokuntanne on saanut lisätietoa. Onko täällä joku ongelma? Tulkin huomio mikrofonissa on nyt ongelma. Ääni kiertää pahasti. Okay, just to give a bit of suspense. <laughs> Kansainvälisen yhteistyön strategia esiteltiin teille äh, Robert Jan Smith, joka oli joku viik- jokunen viikko sitten vierailulla täällä sen teille esitteli. Ja haluaisin todeta, että ähm, assosiaatio on tärkeä osa strategiaamme. Niin kuin tiedät, lähtee. Eh, puitesopimusassosiaatioilla on hyvin pitkä historia, pitkä perinne. Tässä halutaan laajentaa Euroopan tutkimusaluetta myös EU-rajojen ulkopuolelle. Ensimmäistä kertaa Horisontti 2020 assosiaatiosopimukset on Horisontti 2020 asetuksen 7. artiklassa otettu huomioon. Edut ja hyödyt ovat poliittisia, taloudellisia sekä tieteellisiä. EFTA-valtioille äh, liittyminen meidän äh, tutkimusohjelmiimme äh, todella luo merkittävän yhteistyöpohjan niin, että tutkimus- ja innovaatiomarkkinat ovat laajemmat kuin yksinomaan unionin valtiot, vaan todella myös nämä liittolaisvaltiomme. Ja näin nämä molemmat osapuolet hyötyvät tästä yhteistyöstä korkeimmalla mahdollisella tasolla. Mitä tulee liittymistä valmisteleviin maihin, assosiaatiosopimukset tarjoavat äh, mahdollisuuden näille maille valmistella oma lainsäädäntönsä EU-lainsäädäntöön. Ja mitä sitten naapuruus, äh, naapurivaltioillemme tulee naapuruusohjelman puitteissa, nämäkin maat äh, saavat ikään kuin yhdistää tieteen ja diplomatian toisiinsa. Kyseessä ei siis todellakaan kuitenkaan ole politiikka, josta hyötyvät vain kumppanimme. EU hyötyy luonnollisesti tieteellisesti, koska EUn tiedemiehet ja tutkijat pääsevät mukaan näiden assosiaatiomaiden tiedemaailmaan ja luonnollisesti tämä vahvistaa meidän tutkimuksemme huippukeskuksia ja yhteistyötä. Ja kun vahvistetaan yhteistyötä eri maiden kanssa hyödytään kyllä myös taloudellisesti, koska maat, jotka sijaitsevat maantieteellisesti lähellä Euroopan unionia, yleensä ovat myös hyvin integroituneita meidän talouselämäämme. Näin ollen tässä on siis merkittäviä hyötyjä ja niin kuin totesin, Horisontti 2020 on hyvin strateginen lähestymistapa assosiaatiosopimuksiin ja tässä ollaan avoimia hakemuksille kaikkialta maailmasta oltu aiemmin, mutta Horisontti 2020 rajoittaa yhteistyön laajempaan Eurooppaan, EFTA-maat, hakijamaat, naapuruston maat sekä sellaiset maat, jotka olivat mukana seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa jo ennalta. Näiden äh, uusien äh, assosiaatiohakemusten lisäksi, jotka siis pohjautuvat artiklaan 7, samoin äh, viitataan kansainväliseen yhteistyöhön ja asetetaan kriteerit, jotka maiden tulisi täyttää, jotta pääsevät osallistumaan assosiaatiosopimuksen kautta tähän ohjelmaan. Tässä kyse on tietenkin tieteen tasosta sekä hyvästä taustasta aiempaan osallistumiseen ja samoin sitten tietenkin teollisen tekijänoikeuksien kunnioittaminen täysin. Kun tarkastellaan assosiaation eh, statusta, niin ITRE-valiokuntahan on aiemmin jo viime joulukuussa saanut meiltä tietoa ja olemme päivittäneet tätä taulukkoa myös eh, tämän jälkeen ja toteaisin, että kaikki ne maat, jotka ovat olleet eh, assosiaatiomaita, tutkimuksen seitsemännessä puiteohjelmassa ovat liittyneet myös Horisontti 2020 ohjelmaan. Liechtenstein on eh, ilmaissut periaatteellisen kiinnostuksensa, mutta Liechtensteinin parlamentti vastusti tätä assosiaatiosopimusta ja näin ollen Liechtenstein ei nyt enää ole sitten mukana tässä yhteistyössä. Mitä sitten tulee muihin ETA- ja EFTA-maihin, Norja ja Islanti, eh, prosessi on jo hyvin pitkällä ja Kyse on pöytäkirjan 31 muuttamisesta, Euroopan talousalueen pöytäkirjan siis, ja menettelyt tämän liitteen muuttamiseksi on jo asetettu päätökseen. Ja nyt odotetaan, että neuvosto ja että valtiot itse vielä saattavat tämän prosessin sitten päätökseen ja tämä assosiaatioprosessi varmaankin saadaan tosiaan päätökseen toukokuun loppuun mennessä tänä vuonna. Mitä sitten tulee liittymistä valmisteleviin maihin, niiden assosiaatio pohjautuu yleisiin määräyksiin, mm, jotka ohjaavat näiden maiden osallistumista EU, eri EU-ohjelmiin. Nehän ovat muun muassa saaneet alennusta osallistumisesta puiteohjelmaan aiemmin ja tietenkin vastaavaa alennus annetaan myös Horisontti 2020 ohjelmassa. Neuvottelut on lähes saatettu päätökseen entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Montenegron sekä Serbian kanssa, Albanian, Bosnian-Herzegovinan sekä Turkin kanssa näitä Neuvotteluja vielä käydään, ne saatettaneen päätökseen pian ja olemme luottavaisia sen suhteen, että ne assosioituvat vuoden 2014 toisella tai jälkimmäisellä puoliskolla. Sitten nämä Euroopan naapuruuspolitiikan valtiot, niin kuin liittymistä valmistelevat valtiotkin, näiden osalta puitesopimus määrittää Tämä, niin kuin Robert Ian Smith on kirjeessään Rova Sartorille ensimmäinen 8.2013 todennut, näin neuvottelut Israelin kanssa alkoivat elokuussa viime vuonna. Parlamentti 16.12. viime vuonna sai tiedon sitä, että Israelin kanssa aiesopimus saatiin tuolloin valmiiksi. Ja tällä hetkellä odottelemme nyt menettelyjen äh, saattamista päätökseen, äh, jotta allekirjoitukset äh, voidaan huhtikuussa sitten sopimukseen saada. Samoin Moldovan kanssa neuvotellaan ja pääjohtajani on nytkin Moldovassa neuvottelemassa muun muassa tästä assosiaatiosopimuksesta. Moldovahan oli mukana seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa ja näin ollen sillä on oikeus myös Horisontti 2020 ohjelmaan osallistua. Armeniakin on pyytänyt assosiaatiosopimusta ja me itse asiassa pian käynnistämme neuvottelut keskustellaksemme heidänkin kanssaan. Samoin Ukraina oli viime vuonna jo ilmaissut voimakasta kiinnostusta vuoropuhelun vahvistamiseksi tutkimuksen ja innovaatioiden alalla Ukrainan ja EUn välillä ja mm, mahdollinen liittyminen äh, oli heidän mielessään tulevaisuudessa. No te tiedätte, mitä Ukrainassa on äh, tuon kommin tapahtunut, mutta vuoropuhelu tutkimus- ja innovaatioalalla on säilynyt ja suunnitteilla on käynnistää neuvottelut äh, kuun lopussa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, jotta voimme nähdä, miten he heidät saataisiin paremmin Horisontti 2020 ohjelmaan mukaan, ja jotta voitaisiin nähdä, että olisiko ja tulevaisuudessa mahdollinen, mutta se ei ole tuloillaan Ukrainan ja EUn välillä ainakaan tänä vuonna. Sitten on kaksi maata, nimittäin Sveitsi ja Färsaaret. No tiedätte, mitä Sveitsin kanssa tai Sveitsin suhteen tapahtui. Mm, komission jäsen Andorhan parlamentille 26. helmikuuta täysistunnossa puhui komission puolesta ja pähkinänkuoressa totesi, että neuvottelut oli saatettu lähes päätökseen, kunnes sitten Sveitsin kansanäänestys 9. helmikuuta keskeytti nämä neuvottelut, jotka tosiaan ovat nyt jäissä. Färsaarten suhteen voidaan todeta, että neuvosto Liitolta on tulossa meille hyvin pian lupa neuvotella Färsaaten kanssa sopimuksesta. No, oletamme, että nuo neuvottelut sujuvat ongelmitta. Kuitenkin kansainväliset kalastussopimukset saattavat vaikuttaa siinä mielessä, että sopimusta ei mahdollisesti toteuteta takautuvasti niin kuin muiden sopimusten suhteen, mutta Euroopan parlamentti luonnollisesti antaa sitten hyväksyntänsä aikanaan. Voin todeta, että useimmat maat, jotka assosiaatiot ovat pyytäneet, ovat jo menettelyn loppuvaiheessa ja useimmille näistä maista on mahdollista kannattaa osallistua jo ensimmäiselle stipendikierrokselle Horisontti 2020 ohjelman puitteissa. Ja assosiaatiosopimukset, niin kuin mainitsin, tulevat voimaan takautuvasti. Ensimmäinen tammikuuta 2014, eli horisontti 2020 voimaan astumisesta alkaen. Sitten jokunen sana tieteellisistä yhteistyösopimuksista. Niin kuin tiedätte, näitä sopimuksia on 20, ja sopimukset yleensä uudistetaan säännöllisesti viiden vuoden välein, mutta vastaan kuin nämä assosiaatiosopimukset, näiden yhteistyösopimusten uusiminen ei ole yhteydessä puiteohjelmakauteen, joten nyt voin kertoa teille sopimuksista, jotka on viime aikoina uudistettu. Ensinnäkin tieteellinen teknologiasopimus Venäjän kanssa uudistettiin helmikuussa. Euroopan parlamenttihan hyvin tehokkaasti ja nopeasti käsitteli tämän asian omassa käsittelyssään, josta parlamenttia kiitämme. Samoin parlamentti antoi hyväksyntänsä Yhdysvaltain yhteistyösopimuksen uusimiselle 11.3. Tällä hetkellä se on käsittelyssä neuvostossa. Ja sitten tuo Ukraina-sopimuskin on tulossa nyt vielä myöhemmin tänä vuonna uusittavaksi ja Euroopan parlamentilta luonnollisesti pyydetään hyväksyntää. Tämä on nyt tilanne tällä hetkellä liittyen niin assosiaatiosopimuksiin kuin näihin yhteistyösopimuksiinkin tieteen ja teknologian alalla ja voin vahvistaa, että yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa on sujunut aina aivan mainiosti ja näin on aivan varmaan jatkossakin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia tästä katsauksesta, ellei kysymyksiä ole. Jos on, niin yksi minuutti per henkilö, rouva. Niin, herra pyysi ensin. Sonja. Kiitos puheenjohtaja Kiitoksia. Puheenjohtaja, ei minulla ole kuin yksi ainut kysymys. Ei, no kaksi oikeastaan. Ensimmäinen kysymykseni, millä tavoin nämä tiedot tulevat? No ehkä minä odotan, että rouva saa vielä ne kuulokkeet korvilleen ja ymmärtää. Hyvä. Niin, eli että siis millä tavoin nämä tiedot sitten välittyvät itse käyttäjille? Mehän saamme nämä tiedot, mutta entäpä tutkijat, jotka haluaisivat käynnistää tutkimusohjelman tai tehdä hakemuksen? Mistä ihmeestä tutkijat tietävät, mistä maista he voivat ohjelma, ohjelmaehdotuksia tehdä? No toinen kysymykseni, Islanti tai Norja, No niiden suhteenhan ei ongelmia ole. Ne ovat täysin täysivaltaisia kumppaneita, joiden kanssa yhteistyötä voidaan tehdä, niin kysymykseni onkin seuraava. Hankkeet näiden kumppanien kanssa, kumppanien, jotka jo ovat tunnustettuja kumppaneita, kun päätöksiä tehdään esimerkiksi komissiossa, niin otetaanko huomioon, mistä maista hakijat tulevat? Onko esimerkiksi sellaisia maita, joita kohdellaan etusijaisesti vai onko kaikilla samat oikeudet? Kiitos. Kiitos ja sitten Rova Grostet. Merci. Kiitos. Ihan nopeasti. Israelin kanssa on sopimus. Haluaisin tietää, jossa tutkimusprojekteja yritysten kanssa, jotka sijaitsevat siirtokuntien alueella, voivatko ne saada EU-tukea. Ja puhutte Sveitsistä. Se on ihan siinä minun vaalipiirini vieressä. Sveitsiläiset tutkijat ovat saaneet merkittävää rahoitustukea vuodesta 2007 lähtien, ja tällä hetkellä tiedämme, että kaikki on tällä hetkellä keskeytetty. Onko teillä täydentävää tietoa? Olettaisin, että sveitsiläistutkijat ovat suurissa ongelmissa. Grazie. Kiitos. Jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin voimme vielä kuulla vastaukset ja johtopäätökset johtaja Russo. Kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee näihin tietoihin, niin meillä on hyvin laaja, toivottavasti hyvin toimiva verkko tiedottamista kansalliset yhteyspisteet ensinnäkin kaikissa jäsenvaltioissa, assosioiduissa maissakin, joita Horisontti 2020 ohjelmapuitteissa pidetään ikään kuin jäsenvaltioina. Käytämme kaikkia kanavia, joita käytössä on, yhteyspisteet, eri komiteat, erinäisissä ohjelmissa, joita on tutkimuksen alalla tiedon levittämiseksi. Meillä on laaja tiedotustoiminta myös meidän omalla tutkimusportaalillamme. Ja toteaisin myös sen, jonka toteutimme eri jäsenvaltioissa, nimittäin meillä Horisontti 2020 käynnissä oli avoimia päiviä asioiden esittelemiseksi ja todellakin tiedon välittäminen on erittäin tärkeää. Me teemme kaikkemme, jotta se sujuisi. Totta kai tietoisuuden lisääminen on ennakkoehto sille, että voi osallistua horisontti 2020. Se on meidän kaikkien harteilla. Euroopan parlamentinkin tuki ja teidän jokaisen tuki on erittäin tärkeää, että päästään tavoitteeseen. Islannista ja Norjasta puheen ollen ja yhtäläisistä mahdollisuuksista osallistua, niin kuin totesin, että kun on kyse kolmannesta maasta, joka on assosioitu horisontti 20-20 heitä kohdellaan kuin jäsenvaltioina. Samat oikeudet kuin jäsenvaltioillakin. He voivat käy, olla ikään kuin yhtenä tätä kovaa ydintä maita mutta se, että he ovat assosioituja jäseniä, heillä ei ole sen hallitsevampaa asemaa suhteessa muihin. Heillä on siis samat oikeudet, mahdollisuudet kuin jäsenvaltioilla. Ei siis kolmansina maina. Ja sitten voisin vastata Rova Grossetillekin, nimittäin jos ajatelen Sveitsiä, niin Sveitsi ei enää voi olla assosioitu tässä horisontti 2020. Se voi kuitenkin osallistua ohjelmaan kokonaisuudessaan kolmantena maana. Horisontti 20 2020-ohjelma on myös täysin avoin kolmansien maiden osallistumiselle. Sveitsi ei ole, siis ja on nyt sitten kolmas maa, joka voi osallistua ei jäsenvaltioiden rinnalla, vaan kolmantena maana. Tilannehan oli tällainen jo viidennessäkin tutkimuksen puitiohjelmassa ennen assosiaatiota – Tietysti Sveitsi on tärkeä kumppani, kuten te korostittekin, ja voin vain vahvistaa sen, mutta sen verran voisin todeta, että Sveitsin viranomaiset tutkimuksen saralla ovat kyllä tässä huolestuneita. Ovat nyt miettimässä myös mahdollisuuksia luoda rahastoja, että he itse voisivat rahoittaa sveitsiläisten tutkijoiden osallistumista horisontti 2020, vaikka ei olisikaan assosiaatiota olemassa. Totesin myös, että tässä vaiheessa assosiaationeuvottelut on keskeytetty. Keskustelut kuitenkin jatkuvat neuvo- Sveitsin kanssa ja huomenna pääosaston pääjohtaja tapaa myös Sveitsin äh, pääsihteerin, joka näistä asioista on vastuussa. Sitten mitä tulee miehitettyyn alueeseen, niin Israelin kanssa tehty sopimus liittyy niihin suuntaviivoihin, joita ulkosuhdehallinto on julkaissut, julkaisi viime vuoden kesäkuussa siltä osin, miten kohdellaan tutkimuslaitoksia, jotka sijaitsevat miehitetyllä alueella. Nämä yksiköt eivät voi osallistua horisontti 2020 näiden viime vuonna lukkoon lyötyjä suuntaviivoja pohdittu. Toivottavasti vastasi kysymyksiinne. Hyvä. Näin olemme käsitelleet kaikki kohdat ja tämän avoimen osuuden valiokunnassamme. Näin ollen haluaisin kiittää Rouvana Russua, että hän oli täällä läsnä. Kiitos myös katsauksesta. Se oli erittäin hyödyllinen ja selkeä valiokunnalla ei välttämättä enää tule tilaisuutta palata näissä merkeissä asiaan, mutta varmasti vaalien jälkeen jatkamme tätä hyvää yhteistyötä. Eli kiitokset vielä Rova Russolle ja näkemiin. Sitä paitsi totesin vielä kollegoille, että lä- muut lähtisivät nyt salista, mutta täällä on vielä illalla, samassa salissa siis toinenkin kokous, eli älkääpä jättäkö mitään asiakirjoja tai mitään muutakaan tänne saliin. Vaikka sitten huomenna jatkammekin kokousta täällä. Pyytäisin siis, että veisitte ne asiakirjat, kortit ja kaiken muun. Huomenna aamupäivällä Jatkamme kello yhdeksän alkaen. 9.10 meillä on kokous täällä samassa salissa suljetuin ovien. Ja kymmenestä eteenpäin puolestaan äänestykset. Kymmenestä eteenpäin. Ja sitten vielä tapaaminen komission kanssa. Kiitos huomiseen ja nyt tänne jäävät vain koordinaattorit.